Meine Damen und Herren, darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. No niin, äh, lämpimät, lämpimästi tervetuloa kaikille. Äh, valitettavasti äh, meidän tämä aika, käytettävissä oleva aika ja ajat muutenkin ovat hiukan muuttuneet. Me olemme joutuneet reagoimaan äh, maailman tapahtumin. Meille on tulossa komissaari Oettinger kello puoli kuudelta 17.30 tänne kertomaan ajankohtaisista asioista, jonka varmaankin arvaatte mistä. No niin, lämpimät tervetulosanat ja on ohjelmassa ensin, ja siinä ne tulivat esittelijä. Ensin muutama johdannon sana tähän. Gracias eh, por eh, concederme este turno de palabra, pero eh, yo creo que tenemos el... Niin, uskon, että meillä on hyvin rajallisesti aikaa, koska tässä on tapahtunut vakavia muutoksia tässä istunnossa. Komission sen Oettinger tulee tänne ja minusta olisi parempi, jos nyt siirryttäisiin suoraan kuulemiseen ja asiantuntijoiden puheenvuoroihin. Kiitos tästä lämpimästi. Ja siitä sitten puheenvuoroihin, alustuksiin. Jokainen saa kymmenkunta minuuttia aikaa. Tuossa kello ratsuttaa silmin edessä, helppo seurata. Ensimmäiseksi herra Sanis Ositis joka on äh, kansainvälisten hankkeiden äh, johtaja System Control Departmentissa Latviassa. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naista herrat. Minä tulen esittelemään meidän odotuksemme ja visiomme koskien tiettyjä infrastruktuuriprioriteetteja, ottaen huomioon Baltic Energy Market Integration Planin eli Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelman. Minun puheeni perustuu monien vuosien kokemukseen teknisissä asioissa eri yhteenliitäntäprojekteissa sekä Euroopan että Baltian laajuisella tasoilla ja tässä tehtyyn aktiiviseen työhön. Eli voisin nyt siirtyä eteenpäin. I beg my pardon on some modification in my... Olen nyt muunnellut hiukan esitystäni. Jos teillä on paperikopio, se on hiukan erilainen. Tässä on hiukan muutettu esitystä ja sanamuotoja. Tulemme keskustelemaan aiheesta, joka on monien eurooppalaisten alueellisten instituutioiden käsiteltävänä ja tässä päätöksenteko on vaikeaa, sillä meidän täytyy kohdata todellisia haasteita ja samaan aikaan siirtyä eteenpäin ja tarkkailla pitkän aikavälin päämääriä. On monia seikkoja, joista keskustellaan liittyen energiainfrastruktuuriprioriteetteihin. Osa niistä on teknisiä. Niitä täytyy käsitellä teollisella, alemmalla tasolla, mutta haluaisin korostaa ja herättää huomionne sen asian suhteen, että toinen ja kolmas kohta – tulevat viemään vähemmän aikaa. Ne vaikuttavat olemaan enemmän teknisiä seikkoja, joten en kestä niitä niin paljon. Haluaisin siis puhua ensimmäisestä kohdasta. Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelman onnistunut toimeenpano. Olemme jo huomanneet, että odotuksia voidaan saavuttaa koskien vuotta 2014. Kyseessä on Baltian ja Skandinavian maiden verkosto. Kuitenkin on tilanteita, jossa ei ole selvää, onko näitä yhteenliitäntä toimia tehty. Tämä voi aiheuttaa sen, että toimintaa tämän BEMIP, eli Itämeren energiamarkkinoiden niin suunnitelman puitteissa ei saada toteutettua. Tämä johtuu syistä, jotka liittyvät historiallisiin hyvin vahvoihin siteisiin, joita Baltian mailla on muiden maiden kanssa. Voitte tässä kartalla nähdä verkostoja, jotka liittyvät hyvin tiukasti venäläisiin sähköverkkoihin ja Belaruksen eli valko verkkoihin. Nämä maat eivät ole Euroopan unionin jäseniä, eivätkä Euroopan talousalueen jäseniä. Lisä taakkaa siis syntyy tällä alueella. Täytyy erotella toiminta Venäjän, Liettuan ja Puolan välillä. Meillä on vain Liettuan ja Puolan kanssa raja, ja tämä raja on melko lyhyt. Siellä ei ole vielä mitään infrastruktuuriliitäntöjä, ja nämä alueet ovat myöskin vaikeita. Nykyinen valtilainen sähköverkosto liittää Eestin vain yhdellä DC-kaapeloinnilla Suomeen. Aiheet, joista keskustellaan, ovat hankalia. Niissä ei ole kovinkaan paljon teknisiä seikkoja, vaan poliittisia seikkoja mukavana, mukana. Kolmannet maat aiheuttavat esteitä Baltian maiden energiayhteisölle ja myöskin toimitusvarmuuden takaaminen tällä alueella on hankalaa, ellei mitään tehdä. Joudumme eri raiteille, vaikka Itämeren energiamarkkinoiden suunnitelma – on olemassa. On yksi tapa, jossa energiamarkkinat Venäjältä Euroopan unionin alueelle toimivat yhä. Toinen kysymys keskustelussa on ovat liitokset Euroopan unionin järjestelmien suhteen, jos ne eivät ole liittävi, riittäviä, jos kapasiteettia ei Baltian alueella ole. Tämä johtuu siitä, että investointeja on ollut vaikea saada sen vuoksi, että sosiaaliset ja ympäristöstandardit ovat erilaisia näissä kolmannessa maissa, siis Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Kolmas asia on Baltian maiden liittyminen Euroopan unionin markkinoille. Se voi rajoittua, sillä siihen vaikuttaa erittäin suuresti ei eurooppalainen markkina-alue ja ei-eurooppalaiset järjestelmät. On paljon suuria ydinvoimalaitoksia Venäjällä ja niitä suunnitellaan rakennuttavan vielä Venäjälle ja valko -Venäjälle. Niiden tekninen vaikutus vaikuttaisi markkinoihin, markkinoiden yhdentymiseen ja toimitusvarmuuteen Baltian maiden alueella. Mitä sitten ehdotetaan? Toivomuksena on, että Euroopan unionin pitäisi käyttää joustavaa politiikkaa, mitä tulee näihin Euroopan unionin rajalla sijaitseviin maihin ja kolmansiin maihin. Ymmärrän joustavuudella erityisten ratkaisujen löytämistä Euroopan unionin lainsäädännössä, niin että voitaisiin ottaa erityiset alueet ja nämä rajalla sijaitsevat maat huomioon ja ottaa huomioon kysymykset, jotka liittyvät niiden suhteisiin kolmansiin maisiin. Haluaisin kiittää teitä. Jos teillä on muita kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni. Very helpful. Kiitoksia, että pitäydytte aikataulussa tiukasti. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Alberto Capaco Hosalle, joka on Red Electrican pääjohtaja tai äh, toimitusjohtaja Espanjasta. Olkaapa hyvä. Yeah, thanks. Thank you. Bien. <clears throat> Muchas gracias en primer lugar. Suuret kiitokset. Haluan onnitella asiakirjasta, jonka valiokunta on hyväksynyt keskustelua varten. Ja siitä tunnustetaan, että nämä energiaverkostot ovat välttämättömiä. Tässä infrastruktuuripaketissa on kysymys hankkeista, jotka ovat eurooppalaisen edun mukaisia, joiden kautta pyritään panemaan toimeen rakenteita, jotka ovat prioriteetteja Toisin sanoen tämä välttämättömyys näiden hankkeiden osalta, jotka katsotaan eurooppalaisen edun mukaiseksi, ei koske pelkästään yhteyksiä verkostojen välillä, vaan on muitakin kansallisten rakenteiden sisällä, jotka suuresta määrin edistävät sitä, että on parempi toimintakapasiteetti käytävissä – Tämä kyllä on pelkästään verkostoja, jotka ovat siis ajat ylittäviä, vaan puhtaasti kansallisia, joissa vaaditaan samanlaisia toimia. Näyttää siltä, että tarvitaan parempaa koordinointia eurooppalaisten prioriteettien osalta ja, ja tarvitaan eh, tällainen kymmenen vuoden suunnitelma näiden kehityksen osalta. Sen lisäksi täytyisi myöskin toteuttaa näitä ei pelkästään äh, niin tätä täyttäisiin puhtaasti kansallisella tasolla, vaan enemmän eurooppalaisella ylikansallisella tasolla. Kokemus ensimmäiseltä vuodelta osoittaa sitä, että voitaisiin saada parannuksia, jotta voitaisiin päästä eteenpäin näissä uusissa eurooppalaisissa verkostoissa. Hyvin tärkeää on uskoakseni myös se, että asiakirjassakin tämä on huomioitu, se, mikä merkitys on eurooppalaisilla alueellisilla aloitteilla, koska niiden kautta voidaan rakentaa askel, askeleelta sisäisiä markkinoita. Tämä koskee myöskin lounaan alueen lounasmarkkinoita, Espanja ja Portugalia, jotka varmastikin ovat erityisissä tilanteissa, katsotaan Espanja ja Portugalia yhtenä markkinana, mitä tulee näihin yhteyksiin. Ja nämä aloitteet, niitä täytyy vahvistaa ja tarkastella uudestaan. Politiikka, jota olemme määrittelemässä, kysymys on siitä, että 20, tavoitteena on 20 prosenttia uusiutuvista energialähteistä. On tärkeää, että on mahdollisuuksia saada integroitua tällaista energiaa, joka on äh, paremmin luomassa turvallisia varmoja yhteyksiä. Ja tämä ratkaisut ovat äh, tietysti myöskin ne ovat äh, hyvin tärkeitä, miksi auton, sähköautot ja muut ovat vastaisia ovat pitkätäksi näkyviksi, mutta tänään jos ajatellaan, äh, kysymys on äh, siitä, sellaisista hankkeista, joita pidetään merkittävinä, jotka ovat täydentäviä. Ajatellen niitä tavoitteita, joita on ollut. Äh, kyse pelkästään hallinnosta, joka on yhteydessä näihin rakenteisiin näihin infrastruktuuriin lähti nimenomaan siitä tavoitteista, joka on nyt uusi, joka on se, että otetaan tämä turvallisuus ja otetaan turvallisella tavalla käyttöön nämä uusiutuvista energialähteistä olevat energiakiintiöt. Yksi aihe, joka on noussut esille, on myöskin sosiaalinen ulottuvuus, ja meidän pitää myöskin katsoa, mitä ovat ne mekanismit, joilla varmistetaan julkinen osallistuminen. Täytyy katsoa, että pyritään samaan aikaan myöskin tiedonkeruuta joka mahdollistaa myöskin kansalaisten nähdä, mikä on kustannushyötysuhde näistä hankkeista. Ja täytyy olla myöskin tiettyä harmonisointia, mitä tulee ympäristö- ja sosiaaliseen kompeten- kompetenssiin. Niin. Sanoksi puhuin tästä, koska näistä käytävistä, joita pidetään ensisijaisesti merkittävä, niissä mainitaan tämä Pohjois, Pohjanmeren energian äh, siirtokäytävät on olemassa näkemys sitä, että rakennetaan suuria eurooppalaisia hankkeita, ja jotka luotaan ensimmäinen askel tämän, tähän high gridin verkostoon ja verkot, joita yhdistetään ja ennen ja uusiutuvan energian osuus, joka on lähtöisin Pohjois-Afrikasta. Ensinnäkin siksi, että on paljon resursseja, toiseksi on paljon resursseja, mutta on myös todellista halpaa valveresursseja, valveresursseja joita olla aika hyviä huomattavia investointeja. Tässä myöskin poliittinen lisämahdollisuus mahdollisuus ja vyöhykkeet, joilla on tätä resursseja, on alueita, joita on mahdollista saada lisää kehitystä myöskin näillä alueilla väestön kannalta. Me näemme, että muutos, joka on tapahtumassa Pohjois-Afrikassa, on hyvin tärkeä. On myöskin huomattava kysymys ajatellen energiakysymyksiä ja tämän tyyppisiä hankkeita. Tämä tulemaan ensimmäisiä askelia näiden suurten moottoriteiden rakentamiseen, jotka tulevat hyödyttämään sekä kansalaisia näissä maissa, jossa tuosta energialähteet ovat lähtöisin, mutta myöskin niitä ihmisiä, jotka voivat hyödyntää sitä energiaa, joka tuotetaan uusiutuvista lähteistä. Seuraavassa näemme nämä käytävät ja nämä määritelmät, jotka on löyty lukkoon, josta on suurin, suurin yksimielisyys jäsenvaltioiden ja Euroopan välillä – on olemassa kapasiteetti, joka on määritelty yhteyksien osalta, joka meistä näyttäisi hyvin vaatimattomalta, maltilliselta. Miniminä on 6000 megawattia Ranskan osalta. Ja yhteys, joka on idästä Pyreneen ylitse, on, joka on, jatkuu meriteitse myöskin Viskäänlahden suuntaan. Tärkeitä ovat myöskin rahoituskysymykset. Me uskomme, että niitä kestään asianmukaisesti, koska kysymys on hankkeista. Nämä ovat teknologisesti hyvin mutkikkaita hankkeita ja hankkeita. Täytyy, jos puuttuu tiettyä erityistä rahoitusta, niin kuitenkin asteittain täytyy kuitenkin eh, varmistaa rahoitus ja on tärkeää, että nämä tietyllä tavalla valmistavat kestävän toiminnan eh, Transmission, Transmission System Operator TSOiden taholta ja, ja syntyy myöskin säätelevät markkinat, jotka vaikuttavat siihen, mitä ovat kustannukset energian siirrosta ja tekevät sitä houkuttelevan. Voitaisiin ajatella, että voitaisiin saada aikaan lainsäädäntöesitys Euroopan unionin puitteissa – siitä, miten kustannukset rahoitetaan. Tämä on suunnitella kesäkuussa 2011 ja tätä kautta voitaisiin antaa kimokkeita. Jos katsomme kustannuksia ja niitä kolmea neljää tapaa, jolla kustannukset, joita syntyy tässä system operatoreille, eli jos katsotaan tariffeja ja korvauksia, tämä viimeinen kappale, sitä voitaisiin, se, kafi, se voidaan ja, ja ei ole houkuttelevaa. Pitäisi myöskin katsoa niitä yhteyksiä, vaan myöskin niitä infrastruktuuria, joka vaikuttaa myöskin sitä, että edistetään näitä verkostomaisia yhteyksiä. Tarvitaan välineitä ja konkreettisia suunnitelmia. Meistä me näyttäisi erinomaiselta ajatukselta se, että otettaisiin on myöskin julkiset ja ympäristövaikutukset asian osalta ja myöskin taloudelliset vaikutukset, joita tällä on alueellisesti. On välttämätöntä, että tämä on ensisijaista, jotta voidaan määritellä kansalliset verkostot ja niiden pullonkaulat ja myöskin Esimerkiksi Espanjan Portugalin osalta tavoitteena on saada yhteys Ranskan suuntaan, jotta saataisiin aikaan yksi markkina-alue energian osalta, low nights Euroopan osalta, joka on erittäin tärkeää, kenties 10 000 megawattiin asti, joka olisi järkevä tavoite. On tärkeää todeta myöskin, että ei voida käyttää uusia energialähteitä, jos ei ole tällaisia uusia houkuttimia ja tietysti myöskin toiveita, jotka liittyvät näihin yhteyksiin, verkostoväisiin yhteyksiin, joita voidaan taata tekniikan ja tieteen keinoin. Äh, Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi sitten Rakal Stadius äh, ABBstä, Ruotsista, ABB. Äh, markkinointijohtaja puhuu näistä älykkäistä sähköverkoista. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minun aiheenani on eurooppalaiset älykkäät sähköverkot. Kun ää, äh, äh, tarkastelee kansainvälisen energiajärjestön e IEAn energiaennustetta vuoteen 30 äh, asti, sähkön kysyntä kasvaa kaksi kertaa niin paljon kuin tällainen primäärienergian tarve. Eh, se on eh, eh, investoinnit, sähköinvestoinneista yli puolet on jouduttu tekemään verkkoihin ja sitten Yhdysvalloissa vanhojen verkkojen ylläpitoon, vanhojen verkkojen ylläpitoon ja muualla sitten taas uusien yhteyksien rakentamiseen. <clears throat> Tämä on erittäin olennainen muuttuja monien yrittäjien kannalta Euroopassa älykäs äh, verkko on, äh, mahdollistaa äh, kestävän energiajärjestelmän. Se vähentää päästöjä, parantaa energiatehokkuutta, voi lisätä uusiutuvien energialähteiden hyväksikäyttöä ja on lisäksi erittäin luotettava. Pahimpia haasteita ovat mahdollisesti uusiutuvien energialähteiden saatavuuden vaihtelu ja sitten kenties eh, paljon pieniä eh, eh, voimansiirtoyhtiöitä tässä verkon mittaan ja samoin myöskin sitten liikku, e, liikkuvuus. Se on paitsi energiahaaste, myöskin tällainen verkon, verkon, verkon kohdistuva säästö myöskin energian varastointi ja sitten älykkäiden eh, omakotitalojen eh, rooli on merkittävä. Eh, jos ajatellaan ylimääräistä energiaa, joka on, on järjestelmässä mukana, silloin sitä voidaan hyödyntää siirtämällä kulutusta ajoissa toiseen suuntaan huippujen, kulutushuippujen välttämiseksi. Tämä edellyttää teissä sitten äh, kuluttajilta omia äh, aloitteita. Se ei ole siis äh, pelkästään tekninen kysymys, vaan ylipäätänsä liiketoiminnan malliin ja sääntelyverkostoon tiukasti kytkeytyvä hanke jakelussa piilevät suurimmat haasteet. Euroopan tasolla tarvitaan tehokasta siirtoverkostoa Euroopan sähkömarkkinoiden selkärankana, jotta voitaisiin maksimaalisella tavalla hyödyntää käytettävissä olevaa energiaa. Vaaditaan tietysti energiansiirtoa rajojen yli. Tekniset järjestelmät pitää selvittää uusia mahdollisuuksia, kehittää uusia liiketoiminnan malleja. E, kaikkien asianosaisten on näissä, yhteyks- näissä yhteydessä oltava mukana. E, yhteistyö sähkölaitosten ja teknologian tuottajien välillä tarvitaan tiivimpää yhteistyötä. Siis pienet ja keskisuuret yritykset, tutkijat ja kehittäjät ovat tässä avainasemassa. E, tämä vaatii yhteisen paikan, toimi alustan älykkään verkon tai suorastaan yhteiset toimitilat. Pari e-, esimerkkiä tässä kahta kehitellään parhaillaan siis Tukholman kuninkaallinen satama ja sitten Smart Grid Gotland, joka pyrkii valjastamaan tuulienergiaa mahdollisimman paljon tähän jakeluverkkoon tässä jakeluverkossa välitettäväksi, siirrettäväksi. Älykäs verkkohan on globaali konsepti, mutta se vaatii paikallisia sovelluksia. Äh, haasteet ovat erilaisia eri maissa, eri alueilla. Niin, äh, tällaiset, äh, tarvitaan yksilöllisiä toimintasuunnitelmia ja samoin tarvitsee, täytyy poistaa sitten juridiset ja säännön, sääntelyehdot tai esteet tieltä niin että kuluttajat sitten todellakin innostuvat investoimaan älykkäisiin ratkaisuihin. Euroopan tasolla tarvitaan voimakas, tehokas siirtoverkosto ja markkinapaikka. Se on jo menossa meneillään. En on saanut siihen toimeksiannon. Ja siinä jo näkyvät uudemmat, tuoreimmat teknologian innovaatiot. Myöskin EUn puitteita pitää vähän haastaa on erittäin tärkeää, että kaikkia paikallisia aloitteita seurataan aktiivisesti muilla areenoilla. Älykäs jakeluverkko, kuten sanottu, on nyt sitten hyötynyt mahdollisuudesta luoda uutta liiketoimintaa, uutta bisnestä. Ja nyt meidän pitää sitten keksiä mekanismit, miten saadaan sitten innovaatio toteutumaan. Näin näiden innovaatioiden tuki, taloudellinen tuki on erittäin tärkeä, jotta nämä innovaatioareenat voivat sitten toimia tehokkaasti. Siinä on rahoitukselle haastetta ja äh, tutkimuslinkki näihin toimiin voi, äh, voisi äh, tapahtua EITn kick-energian kautta. Älykkäiden jakeluverkon, jakeluverkon mahdollisuudet ovat mittavat eurooppalaiselle yritysmaailmalle. Meillä on hyvät asemat Euroopassa ottaa tässä johtoasema maailmanlaajuisestikin. Kiitos. Kiitos kovasti. Vauhdilla eteenpäin, tohtori Eckhart Köster, eh, mm, Indisblomin insinööri. Pitkä titteli hänellä, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank für die Einführung. Kiitos johdannosta. Haluaisin sanoa tähän lisäksi, että pääasiassa me olemme käsitelleet uusiutuvan energian osalta verkostojen integrointia, ei pelkästään tuulivoimageneraattoreita. Seuraavien minuuttien aikana haluaisin esitellä teille meidän eurooppalaisen verkkoselvityksemme. Onko täällä kysymys? Ei, ei voitte jatkaa. Niin, täällä käytetään puheenvuoro, pidetään puheenvuoroja ennen kuin niitä ruvetaan jakamaan. Niin, niin eurooppalaisessa verkko esitellä eurooppalaisen verkkoselvityksen 2030-2050 jaksoa varten, joka on Greenpeacein toimesta tehty. Ja taustalla on se, että Greenpeace on kehitellyt tällaisen eh, energiavallankumousskenaarion, joka kenties on teille tuttu, ja siinä on yleisesti käsitelty eh, verkkorakentajia, siinä oli käsitelty verkkorakenteita, ja meidän tehtävämme oli tutkia tarkemmin näitä, ja tätä kautta me kehittelimme eurooppalaisen ver- verkkomallin. Te näette kuvan tästä ja lähestymistapa oli se, että me ensinnäkin tutkimme energian huoltovarmuuden, tarkastelemme mitä ovat olleet sääolosuhteet ja tarttuneet erityisen poikkeuksellisiin tilanteisiin ja sitten toisaalta olemme katsoneet, miltä näyttää tilanne uusiutuvan energian eh, osalta ja sen integroinnin osalta ja näin tarkastelimme tilannetta koko vuoden osalta tarkoituksena, että vuoteen 2030 mennessä olisi 60-70 prosenttia uusiutuvien energioiden osuus ja tapahtuisi luopuminen atomienergiassa siihen mennessä, eli enää käytettäisi atomivuoloita Euroopassa ja myöskin hiilen käyttöä vähennettäisiin huomattavasti. Kysymys on tietysti se, että onko tämä ylipäätään mahdollista ja tätä varten me teimme tämän selvityksen. Yksi asia on se, jonka saatoimme todeta, että jos ajattelee pelkästään prioriteetteja ja asettaa prioriteetiksi uusiutuvat energialähteet, olisi etusijainen asema verkosto, verkossa yli maiden rajojen. Voitaisiin saavuttaa hyvin paljon ilman, että jouduttaisiin tekemään kovinkaan paljon verkon suhteen. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on kysymyksen asettelu, miltä näyttää tilanne, miten voidaan saavuttaa verkkoa laajentamalla, miten voitaisiin tehdä sitten varastoinnilla ja rasitusten jakamisella, hallinnoinnilla. Ja nimenomaan verkkojen laajentamisen kautta voidaan saavuttaa hyvin paljon edullisesti, voitaisiin vaikuttaa toisaalta siis integraatioon, nimenomaan niiltä osin, miten uusiutuvia voidaan sisällyttää, ottaa käyttöön ja samaan aikaan myöskin ne vaikuttaa myönteisesti huoltovarmuuteen. Sen lisäksi on olemassa tilanne, jossa vain osittain soveltuvat varastot ja rassuksen tasaaminen huoltovarmuuden takaamiseen. Ja näyttäisi olevan tilanne, jossa lukuisien päivien ajan, jos esimerkiksi ei voida saada tuulivoimaa Pohjanmerellä, niin silloin ei voida kuitenkaan riittävästi varastoida sitä. Toisaalta varastot olisivat meidän mielestämme tärkeitä tulevaisuudessa, avoin kuin rasitusten hallinnointi koska verkkojen laajentaminen on asia, joka edellyttää pitkiä suunnittelujaksoja ja tästä syystä on rajallista. Verkko, jota me ajattelimme vuodelle 2030, osoittaa sen, että on tarvetta tason parantamiseen eri paikoin, ja verkostoa pitäisi pyrkiä myöskin optimoimaan sikäli kuin mahdollista, ja myöskin niin, että laajennetaan lähtien liikkeelle olemassa olevasta infrastruktuurista Etelä-Euroopasta Keski-Euroopan suuntaan. Tarkoitus olla voimakas yhteys samoin myös Pohjanmeren alueella. vuoteen 2030 mennessä on tarve, joka on noin 100 000 kilometriä ja investointeja noin 70 miljardin euron edestä. Tämä olisi siis suuruusluokka. Tältä voisi näyttää tällainen superverkko vuoteen 2030 mennessä. Ja erityisesti siinä olisi tällaisia pohjois akseleita ja myöskin Pohjanmeren äh, rannikon edustalla kulkeva verkko. Ne investoinnit vuoteen 2030 mennessä ovat aika vähäisiä. 2050 vuoteen mennessä voitaisiin sanoa, että on mahdollista, että jopa sataprosenttisesti Euroopassa voitaisiin käyttää energiaa uusiutuvista lähteistä, mutta investoinnit ovat huomattavia, se on selvää, ja täytyy harjoittaa, tehdä lisäponnisteluja, esimerkiksi harjoittaa energian säästöä. Yhteenvedonomaisesti voisin todeta, että uusiutuvan energian tuotannon pitäisi Euroopan tasolla olla prioriteetti yli rajojen, meillä meidän täytyy ponnistella enemmän energian säästön osalta, jokaista kilowattituntia, jonka säästämistä ei tarvitse tuottaa, sitä ei tarvitse siirtää. Täytyy olla uusia verkkoja, johtoja, mutta sitä niiden täytyy rakentaa, mutta sitä ennen täytyy toiminta optimoida ja käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria siis tämä varastointi ja rasitusten hallinnointi, olemme puhuneet siitä jo, sillä on hyvin tärkeä rooli, koska rakentaminen on rajallista, sitä ei voida tehdä riittävän nopeasti verrattuna siihen, mikä on tarpeen. Ja lopuksi tämä superverkko, olemme kuulleet sähkön moottoriteistä, se tulee olemaan tarpeen, jotta saadaan laaja energian tasaus Euroopan sisällä aikaiseksi ja kun tämä on mahdollista, niin silloin vuoteen 2030 mennessäkin voidaan siirtyä järjestelmään, joka pitkälti nojautuu uusiutuvaan energiaan ja kaasuun. Kaasuun siksi, että tarvitsemme joustavia tuotantoyksikköjä yhdistettynä uusiutuviin energioihin. Kaasu on, jos ajattelemme energiasäästöä, nimenomaan lämmön puolella, kaasu, kaasun osuus ei varmaankaan sitä varitse korottaa huomattavasti verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Meidän kannaltamme olisi välttämätöntä tehdä lisäselvityksiä ja eh, silloin Euroopan verkkotiedot pitäisi julkistaa, jotta riippumattomat selvitykset olisivat mahdollisia. Nämä meidän verkostomme on eh, ladattavissa meidän verkkosivultamme ja milläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Bedanke mich auch bei Ihnen. Kiitos myös teille ja kollegojen vielä kerran siitä, että olette, olette todellakin sitten pitäytyneet annetussa aikataulussa. Kiitos tästä keskustelusta toistaiseksi. Nyt seuraavaksi äh, annan puheenvuoron herra Vladimir Tosovskille, Tsepsin äh, äh, johtajalle. Tsek, olkaa hyvä. Vážené paní, vážení páni, jsem velmi rád, že jsem... Hyvät naiset ja herrat, on suuri etuoikeus minulle puhua täällä teille. Olen Verminczewski, olen Tsekin energiansiirtojärjestelmä lautakunnan puheenjohtaja. Tsekissä sähkön tuotannolla on suuri perinne. Siinä on aina keskustettu siihen, että kaikki henkilöt, jotka tarvitsevat energiaa, saavat energiaa. Ja että energiaa toimitetaan jatkuvasti 24 tuntia päivässä joka päivä tarpeeksi laatuista energiaa. Voisimme tarkastella kuluvien, kuluneiden vuosien ajalta saatuja dokumentteja. Näissä dokumenteissa ää, käy ilmi, saammeko toimitettua energiaa kaikille, jotka tarvitsevat sitä. Mielestäni tämä ei ole nyt niin selkeä näissä dokumenteissa, mutta joka tapauksessa ää, kaasukriisin, vuoden 2009 kaasukriisin jälkeen ää, huoltovarmuudesta keskusteltiin enemmän, on eri päämääriä, ää, mitä tulee hiilivapaaseen sähköön ja uudistuvista luonnonvaroista saatavaan sähköön. Onko mahdollista, että olemme unohtaneet päämäärämme toimittaa korkealaatuista sähköä kaikille? Emme ole. Emme ole hylänneet tätä päämäärää, mutta meidän täytyy olla tietoisia niistä asioista, että sähkösektorin tulee aina toimia yhtenä on vaikea varastoida energiaa ja tämän vuoksi joka hetki kulutuksen ja tarjonnan välillä täytyy vallita tasapaino. Tämä tarkoittaa sitä, että kysyntä määrittelee sen, kuinka paljon energiaa tuotetaan. Tämä on yksinkertainen fyysinen periaate sähköalalla. Kun keskustellaan uudistuvista energialähteistä, niissä kysyntä ei määrittele tuotettavan energian määrää, vaan saatavilla oleva energiamäärä määrittelee sen, siis se tuuleeko vai paistaako aurinko. Kaikki te varmasti olette nähneet suurin määrän sähkölaitoksia, mutta oletteko koskaan kysyneet ihmisiltä, minkälaista sähkölaitosta he pitävät parhaimpana? Voisin antaa muutamia esimerkkejä. Aurinkovoima, miksipä ei. Sanotaan, että se on ympäristöystävällistä ja se tukee meidän pääperiaatteitamme tukea ympäristöystävällistä energiantuotantoa. Vesivoima on samantyyppinen. Miksipä ei vesivoimaa, mutta tässä ihmiset epäröivät, sillä padot eivät usein ole kovinkaan kauniita. Ähm, ydinvoimaloita ei varmastikaan, ei varmasti sen jälkeen, mitä Japanissa on tapahtunut, ihmiset eivät halua niitä. Äh, kaasuvoimaloita ehkäpä. Mutta sähkövoimalat eivät aurinkosähkövoimalat eivät koskaan pysty tuottamaan tarpeeksi energiaa kaikkien tarpeeseen. En voi mennä suurempiin yksityiskohtiin, sillä se olisi hyvin teknistä. Voisin puhua reaktiivisesta voimakapasiteetista ja niin edespäin, mutta emme nyt tässä ole yliopiston luennolla. Meidän sektorillamme on asiantuntijoita, jotka voivat hoitaa nämä asiat. Mutta päämäärä on turvata toimituksen toimittavan energian laatu. Jos tarkastellaan energiaverkkoja, minä tiedän, että kun ihmisiltä kysytään eh, sähkölinjoista, he sanovat ei. Sähkölinjat ovat rumia, ne pilaavat maiseman, ne aiheuttavat sähkömagneettisen kentän, joka saattaa aiheuttaa terveysriskejä. Joskus ihmiset sanovat, että ne kyllä käyvät, mutta eivät halua niitä kuitenkaan omalle takapihalleen. Keskustelin kollegoideni kanssa ja he sanovat, että he ovat saaneet samantyyppistä palautetta. Koko Euroopassa ongelma on samanlainen. Kaikki haluavat kuitenkin saada jatkuvasti energiaa, sähköä ja asiantuntijoiden täytyy ratkaista tämä asia. Meidän pitäisi kysyä julkisesti ihmisiltä, kuinka toimitaan kaikille energiaa. Tämä on sellainen asia, jossa jäsenmaiden ja Euroopan unionin päämäärä pitäisi olla se, että toimitaan tarpeeksi energiaa kaikille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä jokaisena päivän tuntena ja jokaisena vuoden päivänä, kuten sanoin aikaisemmin. Eli haluaisin ehdottaa uutta strategista päämäärää jotta Euroopan unionin energiajärjestelmä valmisteltaisiin kunnianhimoiseen 7 prosentin uusiutuvan energian käytön tavoitteeseen pitäisi uusiutuvan energian välitysjärjestelmien olla valmiina. Vain näin voimme tavoittaa tämän päämäärän jotta uutta energiaa uusista lähteistä voitaisiin käyttää hyväksi. Meidän, me emme voi unohtaa energian siirtoverkkoa, meidän pitää uudistaa sitä. Pitää myöskin ottaa huomioon, että on tarpeen yksinkertaistaa toimintamalleja ja lupajärjestelmiä. vie usein noin kymmenen vuotta, että saadaan lupia. Jos me emme tee mitään muutoksia, meitä saattaa uhata energiakatkos Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Seuraavaksi sitten rouva Andrea Silichkova. Hän ää, ää, toimi neuvonantajana investointi- ja avoimuusasioissa Euroopan ää, ää, kaasujakelöiden verkostolle. Olkaa hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen iltapäivää, hyvät naista herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitoksia siitä, että European Network of Transmission System Operators for Gas-järjestöllä niin ikään ähm, tilaisuuden äh, äh, äh, kertoa mielipiteensä näistä asioista. Tehän tuitte tämän järjestön perustamista kolmannen energiapaketin yhteydessä energiasektorilla ja organisaatio on tehnyt paljon työtä analysoidessaan investointitarvetta kaasusektorilla pitkällä aikavälillä. Enzog edustaa 32 kaasun jakelu, jakelijaa 322 maasta ennen kuin lähemmin käsittelen Entsokin äh, infrastruktuuriin kehittämisen priorisoinnille tarjoamaa apua. Haluaisin muutaman sanan sanoa näistä äh, äh, tärkeimmistä kysymyksistä, jotka menevät myöskin komission asiaa koskevasta tiedonannosta. Jos puhutaan tulevaisuudesta, lähinnä tavoitteeksi on asetettu luoda riittävä, integroitu ja luotettava verkosto onkin erittäin tärkeää löytää yhteinen näkemys siitä, mitä riittävyys ylipäätänsä tarkoittaa. Meidän mielestämme riittävyys, riittävyys määrittyy markkinoilla. Tähän asiaan saattaa liittyä tie, tiettyjä muuttuja, esimerkiksi energian saatavuuden takaaminen – E, jossa taustalla on sitten myöskin tiettyjä poliittisia ratkaisuja. Näissä poliittisissa ratkaisuissa tulee kuitenkin aina miet- muistaa realistiset e, tuotantomahdollisuudet ja kaasun kilpailukyky. Samoin, jos e, puhumme tällaisen kehityksen tuesta, esimerkiksi eurooppalaisen intressien mukaisten projektien nimeämisessä meidän pitää pyrkiä sitten välttää syrjintää kilpailevien hankkeiden välillä. Samoin täytyy muistaa, että riittävyys tarkoittaa kestävyyttä, jatkuvuutta, ähm, äh, myöskin järjestelmäoperaattorien operaattorien äh, kannalta, mitä tulee rahoitukseen ja sääntelyyn, ja näin ei nyt aina ole asianlaita ollut. Tästä pääsemmekin kansallisten sääntelyviranomaisten rooliin – ei ole mahdollista saavuttaa äh, riittävää, luotettavaa, integroitua eurooppalaista verkostoa ilman, että kansallinen äh, lainsäädäntö ei sisällä äh, eurooppalaista visiota. Tämä koskee erityisesti hinnoittelua, mitä kansainvälisessä sääntelyilmasto ilmapiirissä, kun säännellään luonnollisia monopoleja, kansallisia monopoleja kolmannen e- energiapaketin suuntaviivat koskien näitä energiasaatavuutta, että niitä noudatetaan hiljakkoin kolme järjestössä konferenssissa kolme, kolme sääntelyviranomaista ei oikein osannut nimetä, minkälaisia kannustimia seuraavalle toimintakaudelle – ovat suunnittelemassa. Mitä sitten tulee infrastruktuurin pitkän aikavälin sääntelyyn, joka on myös muistettava, on tämä uusi ympäristö, joka muodostuu sitten näiden suunta, suuntaviivojen ja verkosto sääntöjen kautta. Se tulee merkittävästi vaikuttamaan sitten siihen, minkälaista infrastruktuuria on syytä kehittää. Kansallinen sääntely on aivan avainasemassa, jotta integroitu kaasuverkosto saadaan toteutumaan, joka sitten tulisi tukemaan tätä Eurooppa, yleiseurooppalaista pitkän aikavälin energiamarkkinavisiota. Komissio viittaa muutama, muutamiin tällaisiin mahdollistajiin, fasilitaattoreihin, tässä tiedonannossaan. Tästä muutama sana, mitä tulee kaasun eh, jakelijoihin ja heidän käsityksensä näistä. Komissio haluaa hyvinkin eh, innokkaasti ajaa alueellista yhteistyötä. Ymmärrämme hyvin miksi. Omasta eh, kokemuksestani minä olen aina voinut panna, äh, korostaa, että pakollinen äh, alueellinen yhteistyö ei välttämättä aina tuota niitä tuloksia, mitä sieltä odotetaan, ellei kaikilla ole kirkkaana mielessään visio tavoitteista ja tarjolla olevista yhteisistä eduista koskien kaikkia asianosaisia, jotka mukana ovat tässä prosessissa. Jos eri asianosaiset näkevät asiat eri tavalla, tulos ei välttämättä ole hyvä. Sen vuoksi on erittäin olennaista, että kaikki roolit ja vastuualueet jaetaan huolellisesti ja että prosessi ö, toimii avoimesti. Mitä sitten ö, lupamenettelyjen ö, yksinkertaistamiseen tulee – on erittäin tärkeää, että kaik, ettei, ettei yksikään lainsäädäntö aloite synnytä tällaista rinnakkaista projektilinjaa, koska saattaa hyvinkin olla, että, että tällainen kansallis, kansallinen hanke saattaa se olla aivan olennainen tämän käynnissä olevan isomman projektin etujen täysimittaiseksi hyödyntämiseksi jos tätä projektia sitten, tai jos sitä kohdellaan eri tavalla, se kenties sitten viivästyy, ja näin sitten tämän päähankkeenkaan edut eivät materialisoidu silloin, kun eurooppalaista intressiä ajetaan takaa. Tämä sama pätee myöskin sitten pienempiin kilpaileviin hankkeisiin, koska joskus eh, suurille hankkeille, infrastruktuurihankkeille tarjotaan vaihtoehtoja, jotka sitten vievät kaiken huomioon. Toinen työkalu, joka on nyt on nostettu esille hyvänä eh, keinona edetä, on tämä kustannusten jyvittäminen. Yleisesti ottaen Tämän ansiosta voitaisiin äh, ratkaista muutamiakin ongelmia. Tässä kaasu ja sähkö hiukan eroavat toisistaan. Tärkeämpää paljon vielä on kuitenkin se, että, että toteutetaan nämä kannustinmekanismit, joihin äsken jo viittasin koska meistä, meidän käsittääksemme silloin, jos nämä toteutetaan asianmukaisesti, silloin e, tämän kustannusten ohjaustyökalun tai jyvittämistyökalun käyttö ei välttämättä sitten ole niin tarpeen, ainakaan nyt kaasusektorilla. Mitä uusiin innovatiivisiin rahoitusvälineisiin tulee, me tietenkin tervehdimme ilolla tätä aloitetta, mutta uskomme kumminkin, että, että pitkän ajan vaikutusanalyysi analyysi näistä infrastruktuuritarpeista täytyy joka tapauksessa toteuttaa, koska siitä ilmenevät sitten, mitä, mikä vaikutus näille sitten olisi säänneltyihin ja ei-säänneltyihin kokonaisuuteen. Esimerkiksi säännellyt jakeluverkostotoimijat Eh, eivät, eivät ansaitse sitten ikään kuin rangaistusta käyttäessään tällaisia innovatiivisia eh, rahoitusmenetelmiä. Kenties näitä työkaluja ei kannata kiirehtiä eh, määrittelemäänkään, koska jos kerran tällaiset kannustinjärjestelmät järjestelmät ovat käytössä, silloin myöskin tällainen innovatiivisuus ei voi tuoda merkittävän lisäpanoksen. Aika Aika alkaa käydä vähin, mutta haluan vielä muutamalla sanalla, jos mahdollista, kertoa, mikä, mitä EMTSAC tekee tuottaakseen signaaleja markkinoille koskien tarvittavia infrastruktuurirakennelmia. Me olemme laatineet tämän kymmenvuotisen verkostokehityssuunnitelman, joka, jonka tuorein versio julkaistiin 17. viime kuuta. Olemme juuri käynnistämässä asiakirjasta lausuntokierroksen. Se on aika tällainen kattava analyyso, analyysi Euroopan kaasuinfrastruktuurista. Siinä on koko joukko erilaisia skenaarioita luoteltu. Jos lisää siitä haluatte tietää, se löytyy tuosta osoitteesta, joka näkyy nyt tuossa ruudulla. Taikka voitte sitten torstaina osallistua työpajaan joka, tai seminaariin, joka aiheesta pidetään. Ja sitten tästä ensimmäisessä, ensimmäisen paneelin viimeisen sanan saa herra Jan Chadam, joka on Gas System Asan äh, äh, puheenjohtaja Puolasta, Puolan äh, maakaasu yrityksestä. Ladies and gentlemen. Päivää, hyvät puheenjohtajat, naiset ja herrat. Kiitos kutsusta ja mahdollisesta esitellä teille näkökantoja teollisuuden kannalta. Edustan gas puolalaista siirtoverkonhaltijaa, joka on täysin riippumaton ja sitoutumaton yhtiö. Ajattelin tehdä esityksen englanniksi, mutta voisin käyttää olemassa olevaa hyvin hienostunutta laitteistoa. Pidänkin puheenvuoroni puolaksi. Chciałbym na chwilę odnieść się do pewnego poglądu na temat tego, co mamy w centralnej Europie. Jeśli... Tietty ajatus siitä, mitä Keski-Euroopassa on olemassa. Jos tarkastelette tätä kuvaa, näette sitä, kuinka meidän toimitusvaramme kulkevat idästä länteen. Tämä aiheuttaa tietynlaisen luonnollisen lu- liikkeen, joka rajoittaa myöskin kysyntää ja tarjontaa. Voitaisiinko tässä todeta, että viime aikoina, viimeisinä vuosina on tapahtunut monia katkoksia energian toimituksissa ja kriisi, joka oli vuosina 2009, 2008, 2009 ja 2010 nämä neljä maata, Puola, Slovenia, Tsekki ja Unkari, käyttävät puolet, noin puolet siitä, mitä saksalaiset kuluttavat, ja paljon vähemmän kuin kolme Benelux-maata. Näiden toimituskapasiteettien rajat liittyvät melko suureen hiilen käyttöön – ja tämä liittyy myöskin melko heikkoon infrastruktuuriin, joka luonnollisesti on peräisin toiselta aikakaudelta kuin nykyinen aikakausi. Eli on erittäin tärkeää parantaa tätä huoltovarmuutta tällä alueella ja laajentaa kaasumarkkinoita, sillä me olemme täysin tietoisia siitä, että tämä potentiaali on olemassa. Jos tarkastelemme nyt pää seikkoja liittyen kehitykseen Keski-Euroopassa. Ne liittyvät hyvin läheisesti siihen, mitä Euroopan unionin politiikassa on kuvattu. Aluksi tietenkin ilmastopolitiikka tähtää saastuttavien ja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen. Ja tämä tietenkin koskettaa kaikkia Euroopan maita ja erityisesti Euroopan keskialueella sijaitsevia maita tämä Tietenkin kolmanneksi kaikki se, mitä koskettaa kaasun toimitusvarmuutta. Ja sitten viimeiseksi kaikkien näiden energiasaarekkeiden poistamiseen tähtäävät politiikat, kuten BEMIP eli Baltian alueen yhteenliitäntäsuunnitelma. Tämä on siis toinen mahdollinen ratkaisu. Mikä meidän kansallinen vastauksemme on näihin haasteisiin, joita unionin politiikka meille tuo? Meillä on tehty suuria ponnisteluja kahden viimeisen vuoden aikana, jotta voisimme muuttaa täysin Puolan kaasuinfrastruktuuria ja myöskin Keski-Euroopan infrastruktuuria. Tässä on kaksi projekteja, jotka tähtäävät monimuotoisuuteen. Ensimmäinen sijaitsee Saksan rajalla. Siellä on luonnollinen nestekaasuvaranto. Tämä projekti on jo alkuvaiheissaan. Olemme laajentamassa kaikkia satamia, sekä meri- että sisämaasatamia. Ja tarkoitus on siis saada ne valmiiksi vuoteen 2014 mennessä. Nyt olemme täysin aikataulun puitteissa, sen aikataulun, joka on hyväksytty projektin suunnittelun aikaan. Toinen projekti koskettelee pohjois-etelä käytävän luomista, kaasuputken luomista Baltian alueelle. Se tuottaa tämän Baltian, siis Itämeren kautta, kaasuputken kautta sähköä, kaasua koko Euroopalle ja me olemme syyskuussa Saksan kanssa aloittaneet 1,5 miljardin kuutiometrin kapasiteetiltaan olevan projektin. Meidän on tarkoitus poistaa kaikki pullon kaulat Itä-Euroopasta ja me teemme työtä sellaisen näkemyksen mukaan, että haluaisimme liittää Liettuan ja Puolan markkinat. Meillä on sopimuksia eri operaattoreiden eri verkkotoimijoiden kanssa ja me olemme siis tekemässä suunnitelmia ja myöhemmin teemme päätöksiä tässä asiassa. Nämä investoinnit, joita tehdään kaasualalla Keski-Euroopassa, tulevat muuttamaan tämän alan kuvaa kyseisellä alueella. Me mietimme naapureitammekin mitä tulee kaasun kuljetukseen. Ja projektit, joiden tarkoitus on monimuotoistaa tuotantoa, ovat mukana. Mitä tulee nestekaasuun, me olemme tuomassa kaikkien toimijoiden saataville – tämän kaasun, jos he haluavat liittyä projektiin tulevaisuudessa. Tämä voi olla erittäin hyvä vaihtoehto, mitä tulee Baltian maiden liittämiseen yhteiseen verkostoon muun Euroopan ja Etelä-Euroopan kanssa. Ja koska me haluamme poistaa nämä pullonkaulat, me olemme luoneet perspektiivin, jonka tarkoitus on rakentaa jotakin, mitä kutsumme pohjois-etelä käytäväksi. Siis tässä tietenkin ei ole tarkoitus vain rakentaa uutta kaasuputkea, mutta laajentaa jo olemassa olevaa kaasuputkiverkostoa ja olemme luoneet tässä Euroopan tasolla integroidun järjestelmän. Tämä tekee mahdolliseksi uudet projektit esimerkiksi, kuten toivon, Nabukko-kaasuputken käyttämisen ja lopultakin me haluaisimme laajentaa kilpailua markkinoilla, jotta kaasun hinnat saataisiin laskemaan, sillä näin voisimme taata parhaat hinnat kaikille kuluttajille ja yrityksille. Tässä on muitakin mahdollisia näkökantoja tulevaisuuden suhteen, muitakin hyvin lupaavia mahdollisuuksia, mitä tulee kaasualaan. Me teemme niiden suhteen yhteistyötä eri yritysten kanssa, koska meillä ei ole paljon aikaa, emme voi puhua yksityiskohtaisesti näistä projekteista, mutta haluaisin sanoa yhteenvetona äh, seuraavaa. Nämä ohjelmat, jotka ovat valmisteilla sekä täällä parlamentissa että äh, komissiossa, ovat erittäin tärkeitä. Meidän tulee unohtaa huoltovarmuusongelmat tulevaisuudessa. Kaikki tällaiset ongelmat ja energiantoimituskatkot täytyy saada poistettua ja täytyy varmistaa se, että kaasun hinta on mahdollisimman edullinen ja että käytämme kaikkia potentiaaleja, joita on olemassa, niin että meidän tulisi luoda sotuisa ilmasto ähm, investoinneille. Investoinnit ovat usein erittäin hyödyllisiä. Voisimme myöskin pohtia kaikkia mahdollisia kannustimia, joita emme voinut tässä käsitellä, ja sitä, kuinka voisimme tukea eri projekteja, jotka eivät ole kaupallisia projekteja näillä markkinoilla. Ajattelen nyt sellaisia projekteja, jotka voisivat yhdistää monta erilaista järjestelmää ja jotka vaikuttavat ehkä aluksi siltä, että niille ei ole riittäviä taloudellisia syitä, mutta ne voivat olla tärkeitä kuitenkin tulevaisuudessa. Tämä ei liity niinkään taloudellisiin mekanismeihin, vaan hyötysuhteen arvioimiseen eri maissa – Tietenkin meidän pitäisi myöskin pyrkiä yksinkertaistamaan hallinnollisia seikkoja ja säädösten yksinkertaistaminen olisi hyvin tervetullutta, sillä kaikki tietävät, että kaikki tällaiset projektit vaativat erittäin paljon ponnisteluja, erittäin paljon aikaa toteutuakseen. Mitä tulee nestekaasuun, josta jo puhuin, näihin nestekaasulaitoksiin, ne tulevat olevan erittäin tärkeitä äh, markkinoiden monimuotoistamisessa ja ne tuovat todellista huoltovarmuutta meille. Haluaisin sanoa vielä, että monien vuosien ajan Itä-Euroopassa me unelmoimme markkinoista, joilla kaasu olisi edullista ja jonka avulla voitaisiin rakentaa taloutta. Ja tämä on vain esimerkki siitä, mitä me olemme nyt tekemässä toteuttaaksemme nämä unelmat. Teemme tämän yhdessä teidän tukenne ja apunne kanssa eh, hyvien lainsäädännöllisten päätösten avulla. Ja meillä on mahdollisuus toteuttaa kaikki nämä unelmat. Kiitoksia. Kiitoksia. Pidemmittä puheita sitten saman tien eh, toiseen paneeliin. Voimme sitten keskustella kaikista asioista yhdellä kerralla. Seuraavassa paneelissa sitten on tällainen, tällainen toteuttamisesta, toteutusportaasta, teknisestä, juridisesta ja näin poispäin. Tähän meillä on kolme kutsuttua asiantuntijaa. Siellä ihan vauhdissa vaihdatte asemia. Ensimmäisenä herra Gerald Kentler, Amprion äh, Transportnetzistä Saksasta. Olkaa hyvä. For giving me the opportunity to present our points. I am äh, äh, Kiitoksia. Minä olen vastuussa näiden pitkäaikaisten hankkeiden pääomittamisesta. Nyt on kuitenkin tarkoitus uusia, sata, satoja kilometriä uusia ilma, ilmajohtoja ja nämä eh, seikat, jotka nyt teille esitän, perustuvat omiin kokemuksiimme. Aivan alva, aluksi haluaisin sanoa muutaman sanan tästä lupamenettelystä. Tähän liittyen muutama käytännön ongelma ensin omasta näkökulmastamme. Ensinnäkin eh, lupamenettelyt vaihtelevat Euroopassa merkittävästi. Tämä on mielenkiintoista sinänsä, koska eh, lainsäädäntöpuitteet ovat hyvin samantapaiset toimijoiden pitää tehdä ympäristövaikutusarviointi ja näin poispäin. Mutta järjestelmät eroavat silti lupamenettelyn osalta merkittävästi joka jäsenmaissa. Esimerkiksi meillä on esimerkkinä tällaisen yhteysputken rakentaminen Alankomaiden ja Saksan välillä – ja tämä ylityskohta sitten määrättiin tämän reitityssuunnitelman lopuksi, mutta itse asiassa lupamenettelyssä tämä on kaiken ensimmäinen, kaikkein ensimmäinen on se lähtöruutu. Eli näiden, näiden prosessit ovat aivan päinvastaiset Saksassa ja Alankomaissa tässä tapauksessa esimerkiksi. Meidän ehdotuksemme lainsäädäntöön on pyrkiä harmonisoimaan lupamenettelyä, erityisesti mitä tulee näihin äh, liitosputkiin. Toinen äh, seikka äh, on se, että EU pitäisi painottaa niitä käytäviä, joita, joissa näitä projekteja sitten lähdetään toteuttamaan. Tätä nykyään on lähes mahdotonta löytää tai jota ei olisi jollakin tavalla suojeltu. Eli eh, meidän pitää myöskin kyetä rakentamaan suojelualueille eh, eh, niin pitkälle kuin tällaiset lieventävät toimenpiteet antavat myöden. Ja me tällä tavalla prosessia voitaisiin nopeuttaa, jos lupamenettelyä yhdenmukaistettaisiin. Kaikkihan te tiedätte, että nämä lupamenettelyt, lupakäytännöt kestävät aivan liian kauan. Tässä on muutama eh, eh, ratkaisumalli. Tällainen eh, yhden palvelupisteen auktorisointiprosessi voisi olla hyvä, jossa olisi selvä aikaraja myöskin tilante, näiden, näiden siirtoverkostojen uusimista nopeuttaisi selvästi, jos, se, jos lupamenettely, lupamenettely voitaisiin nopeuttaa silloin, kun käytetään olemassa olevia käytäviä, jos niissä pyritään tekemään uusia uudis, uudistamistöitä lisäkapasiteetin mahdollistamiseksi ja näin poispäin. Jos, jos näin toimittaisiin, koko systeemi nopeutuisi huomattavasti Tärkeä seikka on myöskin se, että meillä on tieteesti perusteltuja terveysvaatimuksia koskien elektromagneettisia kenttiä. EU antoi jo 1999 suosituksia tästä asiasta meistä, meidän mielestämme vain tieteellisesti todennettuja raja-arvoja tulisi kunnioittaa. Ja haluaisin tässä painottaa sitä, että yksi suurimmista haasteista on pyrkiä muuttamaan – muuttaa sähköjärjestelmän matalahiiliseksi. Se tulee olemaan ongelmallista, mutta voimajohdot rakennetaan paikallisesti ja paikallisesti monet vastustavat paikalliset asukkaat siis näitä voimajohtoja. Näin meidän pitää kyetä sitten muistaa, että paitsi paikalliset, myöskin, tai myöskin tällaiset globaalit, myöskin paikalliset ongelmat huoma- otetaan huomioon tasavertaisesti, muuten tästä ei tule mitään. Sitten viestintä, kommunikaatio. Käytännössä on huomattu, että monet asianosaiset reagoivat vasta siinä vaiheessa, kun huomaavat, että voimallinen alkaa koota heidän takapihalleen. Tämä on ihan liian myöhään. Meidän pitää ajoissa käynnistää viestintä. Me tarvitsemme yhteisen, yhteisen Euroopan laajuisen kampanjan jäsenmaissa, jota Euroopan komission on tuettava parlamentin eh, jäsenineen, kansallisten hallitusten, osavaltioiden hallitusten ja kansallisten poliitikkojen tulee sitä kannattajatukea. Elleivät kaikki ole vetämässä yhteen, yhteen suuntaan, eh, vaikeuksia taas on luvassa. Kansallisten, kansallista ää, eh, käytävistä tulisi tiedottaa kansallisten hallitusten toimesta, mutta ää, paitsi ää, paitsi poliitikkojen on ryhdistäydyttä, myöskin itse, operaattoreiden on terästettävä viestintänsä. Meillä on muutamia uusia vinkkejä tähän olessa, olemassa. E, e, otetaan kansalliset paljon paremmin huomioon ja käytetään informaatiomarkkinoita. Nämä olivat e, meidän ehdotuksemme koskien lupamenettelyä. Nyt sitten muutama sana rahoituksesta. Tänä, tänä, tänä vuonna Euroopan energiapolitiikan tavoitteet ovat integroida EUn e, e energiamarkkinat suurimpana tavoitteenaan muuttaa sähkön tuotanto tulevaisuudessa kohtuuhinnoilla, kohtuuhinnalla ja luotettavasti niin, että, että paitsi että järjestelmä, järjestelmä toimii luotettavasti, myöskin rahoitus toimii luotettavasti, jotta siis operaattori pystyy näitä verkkoja pyörittämään. Meidän täytyy tietysti kerätä rahaa asiakkailta ja meidän pitää saada sijoittajat innostamaan ja kiinnostamaan, koska aiemmissa esityksissä kuululla tavalla investointitarve on merkittävä. Pitkä, pitkän, pitkän välimatkan sähkön siirto on yhä kysytympää ja siihen, se vaatii huomat runsasti pääomia, mutta pääomamarkkinat ovat hyvin joustavia. Pääomasijoittajat toimivat globaalilla markkinoilla. Jos huomaavat, että, että jokin investointikohde on tuoton kannalta houkutteleva ja riskin kannalta houkutteleva, kyllä he tilanteeseen tarttuvat. Eli me, tarvitaan, me tarvitsemme siis kilpailukykyistä tuottoa, tarvitsemme kilpailukykyistä tuottoa ja myöskin investointihankkeita, jotka ovat sopivasti säänneltyjä. Sääntelyviranomainen on usein myöskin, paitsi ystävämme, myöskin pahin riskimme kannettavaksi. Rahoitusosion loppu, loppuyhteenveroksi voisin todeta, että, että tar, siis tarvitsemme riittävät, riittävän tuottoasteen, riittävän tuoton, joka, joka kelpaa maailmanlaajuisille rahoittajille ja rahamarkkinoille hyvä ajatus on, on tietysti monissa, monien maiden soveltamalla tavalla soveltamia lainusmaksuja soveltaa sitten myöskin maailmanlaajuisesti. Ja kuten sanottu, toimijan kannalta sääntelyverkosto on, ja sääntelypuitteet ovat äärimmäisen tärkeitä. Yksi käytännön esimerkki aiemmin jo mainittiin, että jotta että tällaisen siirtoprojektin projektin tärvää, helposti 10, 10 vuotta. Kuusi vuotta on tavoitteena, mutta 10, vuoteen, 10 vuotta siihen usein menee. Jos, nyt, jos hanke nyt käynnistetään, se ei ole tulemalla valmis ennen vuotta 2020. Me emme tiedä, miltä tämä maailma silloin näyttää. Jos, jos meillä meidän puit, nämä puitteet ovat huterat ja sitten kymmenen vuoden kuluttua sääntely yhtäkkiä sanookin, että ei tämä kelpaa, e-, ei se myöskään sitten houkuttele investoijia. Ja ajatellen tuottoa, joka siitä olisi silloin luvassa. Jotta halpaa pääomaa saataisiin näihin hankkeisiin, tämä silti hankkeita voidaan käynnistää. Me, me, tämä ei ole kuitenkaan kestävä toimintaympäristö, selkeä sääntelyverkosto ja riittävät takeet hyvästä tuotosta varmistavat myöskin riittävät investoinnit haluan äh, muutaman seikan vielä nyt sitten uudestaan korostaa kertauksen vuoksi. Eli me tarvitsemme riittävän tuottotason investoijien syöttäjien houkuttelemiseksi. Me tarvitsemme vakaan sääntelyympäristön. Tärkein, kysymys, tärkein, äh, tärkein vaatimus on äh, jakeluverkoston laajentaminen, että se mahdollistuu vain silloin, jos kaikilta asianosaisilta Euroopan komissiosta paikallisiin kunnanvaltuustoihin asti saadaan saadaan hankkeen taakse samalla tavalla. Yksinkertaistetut äh, lupamenettelyt äh, edesauttaisivat äh, tässä silloin, kun on kysymys olemassa olevien käytävien nykyaikaistamisesta. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kentler. Kiitoksia, Kentler. Seuraavaksi Iloi Kom. Hän on Sarakosan yliopiston äh, hallinto, äh, tieteen professori. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, haluaisin aloittaa kiittämällä kutsusta ja siitä, että voin osallistua tähän paneeliin tänään, jossa puhutaan eh, energiankuljetusverkostoista. Tulen keskittämään puheenvuorossani siitä, mikä on eh, tällaisten infrastruktuurihankkeiden hyöksymismenettely. Tulen puhumaan kolmesta asiasta. Ensinnäkin puhun siitä, mikä on näiden hallintomenettelyjen tavoite, mitä subjekteja näissä on. Toinen asia on ajatellen menettelyjen rakennetta ja sitten puhun korvauksista, joita täytyy tehdä alueilla henkilöille, jotka eivät suoranaisesti hyödy niistä hyödyistä, jotka voidaan katsoa, voidaan katsoa syntyvän näistä hankkeista. Väisen liikkeen ensimmäisestä kohdasta haluaisin todeta, että on olemassa vuodesta 2009 hyväksyttyjä oikeudellisia menetelmiä, jotka ovat perusta, jotka liittyvät siihen, mitä voidaan suunnitella eurooppalaisia energiaverkostoja, ja jotka ovat hyvin erilaisia välineitä, joilla voidaan panna toimeen tällaisia hankkeita, jotka on suunniteltu ja tässä, tässä on puhuttu komission tilannassa, joka koskee infrastruktuuriprioriteetteja. Lähtien liikkeelle tästä tilanteesta voidaan katsoa, mitä tässä paketissa, joka on hyväksytty vuodessa 2009, on tarpeellista ja riittävää, jotta voidaan päästä yhteen asiaan. Haluaisin puhua sen tavoitteista ja mukana olevista tekijöistä lupamenettelyissä ja konkreettisesti lähtisin liikkeelle menettelyjen tavoitteesta. Täytyy selkeästi määritellä, mikä on tavoite, joka on näillä eurooppalaisilla infrastruktuuriverkoilla. Voidaan katsoa, että nämä eurooppalaiset energiaverkot käyttävät teknisiä nyt Eli, eli kysymys on hankkeista, jotka muodostavat eh, siis osan näistä eurooppalaisista verkoista. Kun katsomme, mikä on näiden menettelyjen, luomenettelyjen tavoite, täytyy katsoa, että se vastaa kansallisella sitä, että voidaan toteuttaa tällainen eurooppalaajuinen verkko, ja on välttämätöntä päästä yhteisölle tasolle, jotta voidaan katsoa niitä ongelmia, jotka liittyvät tähän asiaan. Ajatellen periaatteessa toimeenpanoa ja artikla 5 perussopimuksessa. Tämä periaate vuodesta 2009 on äh, koskenut niitä äh, jotka on neuvostossa ja parlamentissa, jotka liittyvät näihin yhteisöllisiin verkkoihin ja niihin liittyviä toimia. Mitä tulee näiden eurooppalaisiin hankkeiden luonteeseen, mitkä ovat ne tekijät, jotka ovat mukana lupamenettelyssä? On yhteisön tason toimijoita, jotka ovat säädöspaketissa, jota on hyväksytty vuodessa 2009, jota on pyritty täydentämään olemassa sellaisia virastoja ja myöskin yhteisötasolla olevien toimijoiden lisäksi on kansallisia toimijoita, jotka sanotaan myös ilmiöitä, jotka koordinoivat tätä yhteiskunnallista toimintaa ja toisaalta sitten kansallisen toimijoiden toimintaa. Mikä on siis tavoite? Tässä lupamenettelyssä meidän myöskin katsoa sitä, mikä on menettelyjen rakenne silloin, kun on kysymys lupamenettelyistä. menettelyistä tässä on selkeitä tavoitteita, kyllä avoimuuteen, sitä, että kaikki osapuolet, jotka ovat osallisia, asianosaisia voivat osallistua tähän toimintaan, ja että noudatetaan läheisyysperiaatetta. Täytyy ottaa huomioon nämä tavoitteet, jotka liittyvät tähän täyteen lupamenettelyyn. Täytyy käsitellä asioita kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on yhteisön taso, jossa määritellään eri hankkeet, jotka ovat eurooppalaisia infrastruktuurihankkeita sen mukaisesti, mikä on suunnitelma energiatalouden osalta eurooppalaisissa verkostoissa. Ja toinen vaihe on sitten on katsoa sitä, miten pannaan toimeen nämä etukäteen määritellyt hankkeet. Ja tässä toimitaan kansallisten viranomaisten kanssa yhdessä, samoin kuin myöskin yhdessä toimijoiden kanssa, jotka ovat unionin tasolla vastuu ensimmäisten hankkeiden noudattamisesta on tärkeää. Vuonna 2009 hyväksytyt säädöt, jotka koskevat tätä, ja menettely lähtee liikkeelle kuulemisesta, jossa ovat mukana kaikki asianosaiset, yritykset, ja toisessa vaiheessa – täytyy myös ottaa huomioon sitten ympäristökysymykset. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu joustavaa suunnittelua, jota koordinoivat kansalliset jäsenvaltiot ja joka on yhdenmukainen toisen vaiheen aluesuunnittelun mukaan, joka on alueellisen tason aluesuunnittelua. täytyy määritellä sitten ne hankkeet ja, ja mitkä ovat niiden täsmälliset roolit ajatellen eurooppalaista energiaverkostoa, jossa koherentti johdonmukainen. Tästä täytyy sitten katsoa, miten kehitetään menettelyä niin, että voidaan koordinoida eri kansallisten toimijoiden toimintaa ja yhteisön, yhteis, yh, yhteisön toimijoiden toimintaa, että voidaan välttää poik- on viivästymisiä näissä hankkeiden toimenpanossa, joka on noussut esille tänäänkin iltapäivällä eri vaiheessa esille. 2009 suunniteltiin, että vastuu olisi jäsenvaltioilla ja säädöspaketissa vuodelta 2009 on suunniteltu, että yhteisön toimijat voisivat puuttua asioihin sen vaiheessa, kun tulee esteitä tai viivästymistä, jotka vaikuttavat näiden hankkeiden toteuttamiseen. Kuitenkin eh, tämä rakenne on asia, joka vaikuttaa siihen, että pitäisi katsoa, olisiko todella välttämätöntä saada tällaista koordinaatiota eh, eri eh, lupamenettelyjen osalta tässä toisessa vaiheessa. Täytyy katsoa siis, miten hankkeet toteutetaan, miten se vaikuttaa siihen. Ja tästä voidaan katsoa, lähtee liikkeelle siitä, mikä vastuu on lupamenettelyssä toisessa vaiheessa yhteisöllisellä toimijoilla ja tietysti saada aikaan mm, mahdollisuus sille, että jäsenvaltiot voivat näiden infrastruktuurien osalta, jotka ovat niiden alueilla tai toimijoiden myöskin, että keskitysti ja valtiotasolta arvioidaan, mikä on ympäristövaikutus näillä hankkeilla. Samoin myöskin valtio työstää esityksen, joka tietysti ottaa huomioon tämän ja mm, joka täytyy katsoa myöskin, että nyt ei ole ristiriidassa unionin äh, ason säädösten kanssa ja että äh, se on asianmukainen verrattuna suhteeseen, suhteessa sen hankkeen, joka on sijoitettu, katsotaan toisessa valtiossa. Nämä yhteisön tason äh, toimia tietysti meidän täytyy myöskin pystyä saamaan aikaan toimintaa, joka liittyy siihen, miten pannaan toimeen nämä hankkeet. Vastuun jakaminen yhteisen toimien tasolta ne voivat lähteä eli alusta lähtien, siitä lähtien, kun voidaan katsoa, että on olemassa esteitä tai on olemassa viivästymistä, joka selkeästi liittyy toimeenpanoon jos katsotaan sitä, miten pyritään saada aikaan yksinkertaistamista näissä menettelyissä, silloin lupamenettelyissä kansallisella tasolla voidaan katsoa, miten voitaisiin välttää viivästymisiä näissä menettelyissä, jotka liittyvät siihen, mitä saadaan esimerkiksi erilaisia lupia, jotka liittyvät alueen käyttöön ja niin edelleen. Sitten puhuin lopuksi kolmannesta kohdasta. Kolmas kohta koskee korvauksia yksilöille, joita tämä alueellisesti koskettaa näiden hankkeiden toteuttaminen. Kysymys on ehkä pienemmästä ongelmasta, joka liittyy väestöön, jota tämä koskettaa, samoin kuin yksilöihin, joita koskettaa suoranaisesti näiden infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen. Ja äh, näiden lopullinen vaihe. Ja nämä korvaukset voivat sisältöä näihin infrastruktuurihankkeihin, joiden kautta pyritään kohtaamaan se, että korvaukset maksetaan, ovat suhteellisesti järjellisiä. Ja ajatellen liikennehankkeiden toteuttamista, eurooppalaisten hankkeiden toteuttamista, haluaisin kuitenkin vielä kerran kiittää joka tapauksessa, että sain osallistua tähän toiseen paneeliin, joka käsitteli lupamenettelyjä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja, herra François Trevaux, joka on Euroopan investointipankin osastopäällikkö. Energian tuotanto ja verkostot. Olkaa hyvä. It's your turn. Okay, thank you very much. Um... Kiitoksia. Euroopan investoinnilla on pitkä historia eri projektien rahoittamisessa. Sen tarkoituksena on ajaa eri projektien rahoituksen kautta Euroopan unionin päämääriä. Energiasta on tullut prioriteetti aihe lokakuussa 2006 Siinä keskitytään kahteen asiaan, energiatehokkuuteen, uudistuvaan energiaan, tutkimukseen ja kehitykseen ja monimuotoistamiseen ja toimitusvarmuuteen Euroopan laajuisessa energiaverkostossa. Nyt keskityn tänään äh, Euroopan energiaverkoston rahoittamiseen äh, koskien sähköverkostoja ja kaasuverkostoja. Vuosina 2007-2010 investointipankki on kasvattanut investointiaan hyvin paljon. Se on saavuttanut sellaisen tason, että se vastaa puolta investoinnista, joka on tehty energiaan. Energiaverkostoihin on investoitu 18,2 miljardia ja tämä toki kokonaisinvestointia, joka oli 56 miljardin euron kokoinen. 57 Euroopan laajuisessa energiaverkostossa, jotka olivat yleishyödyllisiä luonteeltaan. Tämä investointi vastasi kokonaisuudessaan 56 miljardia euroa. Tässä ryhmä hyviä tärkeitä projekteja ovat saaneet ähm, hyvin paljon e, rahoitusta. Äh, viime vuonna äh, pankki hyväksyi 2,5 miljardia äh, investointia eri äh, projekteihin, joihin kuului kauan odotettu Ranskan ja Espanjan välinen sähköverkko projekti Irlannin ja Walesin välinen verkko ja Maltan ja Italian ja Estin ja Suomen väliset verkot. Muut projektit, joihin kuuluu esimerkiksi energian tuotantolaitos Puolassa ja äm, eteläinen energia käytävä – kaikki projektit arvioidaan kolmen kriteerin mukaan. Ensinnäkin arvioidaan, vastaavatko ne Euroopan unionin päämääriä, sitten onko niin mahdollisuus saada rahoitusta ja toisekseen eräissä projekteissa on siis its viability, viability with respect. tässä on tarkoituksena siis kunnioittaa taloudellisia, teknisiä, ympäristöllisiä ja rahoituksellisia periaatteita. Mitä tulee tähän kolmanteen pilariin, suurin osa investointipankin rahoittamista projekteista, energiaprojekteista viimeisen neljän vuoden aikana oli sellaisia, että ne vastasivat että ne olivat projekteja, jotka olivat saaneet pitkäaikaisia lainoja. Ja ne, niitä säädeltiin kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Pyrkimykset saada rahoitusta olivat hyviä ja ne toivat rahoitusetua asiakkaille – ja niissä toimintakulut katettiin pienellä marginaalilla. Tämä projektirahoitus kosketti erityisesti energiantuotantolaitoksia. Tässä turvallis, turvallisuus oli mukana tärkeänä tekijänä. Jos siirrymme nyt tulevaisuuden haasteisiin, komissio on arvioinut että jotta Euroopan unionin ympäristö- ja energiapäämäärät 2020 ohjelmassa saavutettaisiin, tarvittaisiin 60 miljardia euroa investointeja. Tästä osa tulee siis elektron, energian tuotantoon ja osa energian siirtoverkkoihin. Meidän on tarkoitus täyttää tarpeet liittyen uusiutuvan energian käyttöön ja uusiin energiaverkostoihin. Mitä tulee kaasuun, toimituksen monimuotoistaminen ja toimitusvarmuus ovat tärkeitä tekijöitä. Tämä koskettaa erityisesti uusia kaasun tuontiverkkoja ja Euroopan unionin sisällä olevien kaasuverkostojen yhdistämistä. Tässä on tiettyjä äh, esteitä, jotka hidastavat toimintaa. Ensinnäkin lupaprosessien hitaus, sitten eri maksujärjestelmät ja niihin liittyvät tekijät. Asteittainen investointi ja huolto Ja viimeinen kohta on tietenkin se, että rahoituskriisin tuloksena pitkäaikaisen rahoituksen saaminen on muuttunut vaikeammaksi. Muutama huomio. Meidän kokemuksemme mukaan viime vuosien ajalta – Projektit myöhästyvät usein lupien saamisen vuoksi. Täytyy kuitenkin huomauttaa muutamia asioita. On tapauksia, joissa lainsäädäntö on muuttunut. Ja näissä tilanteissa – significantly enhance their capacity to deal. Ja ympäristö- ja sosiaaliaspektit liittyvät luonnollisesti tähän, vaikka meidän olisi kuitenkin tarpeen löytää tehokkaita tapoja näissä energiaprojekteissa. Meidän on tarpeen nopeuttaa investointia. Mitä tulee rahoitukseen, Euroopan investointipankki jatkaa parhaiden mahdollisuuksien tarjoamista investointiprojekteissa – pitkäaikaisen, pitkäaikaisten lainojen muodossa koko energiaverkon elinkaaren ajan. Tässä voitaisiin käyttää innovatiivisempia toimintatapoja yhdessä Euroopan komission kanssa. Ensinnäkin Eurooppa 2020 strategiaan sisältyvä hankejoukko, vilkakirjamahdollisuus, joka, jonka komissaari Rehn esitteli helmikuussa. Tässä ajatuksena on houkutella pääomaa markkinoilta, markkinoiden investointia sellaisiin projekteihin, jota, jotka saavat näitä hankejoukkovelkakirjarahoituksia. rahoituksia Samoin viime vuonna annettiin Euroopan unionin alueella energiaprojekteihin rahoitusta. Ja lopultakin meillä olisi mahdollisuus tukea uusia projekteja, kuten näitä älykkäitä verkkoja tai energian varastointia. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos kovasti. Äh, tässä oli aikamoinen äh, informaatiopläjäys. Kiitoksia alustajille siitä, että olivat äh, täsmällisiä, tarkkoja ja pysyivät aikatauluissa. Nyt on tilaisuus vielä sitten kollegoiden esittää kysymyksiä. Kymmenen puheenvuoropyyntöä. Nyt se lista on kiinni. Ja sitten haluaisin, että kun e- esitätte kysy, kysymyksen. Ei, ei tarvitse kiittää kaikkia kollegoja, sinä säästetään. Joku, joku hetki sen olen tehnyt. Ja sitten keskittykääpä siihen, että esitätte pelkästään kysymyksiä niin, että mahdollisen mahdollisimman monet asiantuntijat sitten voivat saada tilaisuuden myöskin vastata näihin. Eli yhden, kahden minuutin kysymyksiä pelkästään ei se helppo tule tietenkään olemaan. Me voimme tätä keskustelua sitten käydä vielä perusteellisemmin tuonnempana. Kiitos ymmärtämyksestä. Edustaja De Castillo aloittaa. Kiitos, kun olin ensimmäinen. Haluan kiittää paneelin jäseniä ja haluan sitä sen kaikkien kollegojen nimissä. Ensimmäinen kysymykseni olisin hyvin täsmällinen ja haluaisin, että se oli, uskon, että se oli herraa Herra Elfstadius, joka, joka puhui näistä älykkäistä verkoista. Komission asiakirjassa, joka koskee älykkäiden verkkojen kehittämistä, puhutaan myös siitä, että rinnakkain infrastruktuurin kehittämisen rinnalla tapahtuisi tämä verkojen kehittäminen. Eikin riittävästi huomiota siihen, että kun puhumme tässä yhteydessä infrastruktuurista ja prioriteeteista, että näistä älykkäistä verkoista vähemmän kuin komissio puhui itse asiassa omassa asiakirjassa. Minä haluaisin kysyä teiltä, että ajatellen asiaa pilottihankkeiden kehittämisen kannalta, jotka olisivat riittävän suuria, jotta voitaisiin saada tietoa niin, että voitaisiin arvioida se suhde, mikä on kustannuksella ja hyödyllä, että voitaisiin kehitysvaiheesta katsoa, että älykkäät teknologioilla toisaalta on hyvin korkea kehittämiskustannus, jotka ovat erittäin huomattavia verrattuna tällaisiin kuljetusverkkoihin. Eli kun kuljetaan energiaa lähteeltä eteenpäin, täytyy integroida myöskin uusiutuvat energiat tai sähköautot tai energian kulutus. Ja ja tämä ei ole mahdollista, jos ei kehitetä älykkäitä verkkoja. Yhdysvallat on edellä Eurooppaa tässä hankkeessa. Heillä on hyvin laajoja hankkeita, laajoja pilottihankkeita. Tilanne Euroopan unionissa on mutkikas. Nämä hankkeet tarvitsevat myöskin investointeja ja puuttuu tiettyä yhteistyötä julkisen sektorin, julkisen varojen osalta. Miten nähdään tässä vaiheessa, mitä tarvitaan älykkäiden verkkojen kehittämiseen, jotta voitaisiin toimia todella kurinomaisesti, eikä lähettäisi liikkeelle pelkästään teoreettisista tiedoista. Weber. Minun ainut kysymykseni on herra Ika Trösterille, joka puhui uudistuvista energianlähteistä. Euroopan unioni on asettanut hyvin paljon toivoa näihin uudistuviin energialähteisiin, koska niitä halutaan käyttää paljon enemmän ja koska tämä tulevaisuudessa voisi olla sellainen teollisuuden ala, joka tarjoaa paljon työpaikkoja, mutta Eurooppa on avoin ekonomisesti ja muutenkin. Ja eräät ehkä sanovat, että se on tarjottu avoimesti tarjottu alue, jossa kilpailu voi olla erittäin kovaa. Aasian maat, erityisesti Kiina, joka on eh, elvytyssuunnistelmastaan eh, uhrannut 38 eh, prosenttia näihin uudistuviin energialähteisiin, tuulivoimaan ja muihin voimiin. Ja tässä käytetään todellakin polkumyyntiä rahoituspolku, ja Rahoitus, jota käytetään tässä projekteissa, on hyvin halpaa ja myöskin viennissä käytetään polkumyyntiä ja se on erittäin kovaa. Se ei ole reilua kilpailua meidän eurooppalaisille toimijoillemme tällä sektorilla. Monet niistä kärsivät ja eräät joutuvat päättämään toimintansa. Kysymykseni on se, mitä me teemme, jotta voisimme suojella näitä tulevaisuuden teollisuuden aloja. Herzlichen Dank, Frau von Bremt. Kiitoksia, Frau von Brandt. Äh, Herr Brezina, nehmen wir den. Brezina sitten välissä, jos ei hän ole paikalla. Ai. Ai, siellä, ante, anteeksi, en, en huomannut. Te olette niin pieni vaatimaton. Collega, gebeurt me nog wel eens. Um, <clears throat> voorzitter, um, kort, misschien... Niin, eh, puheenjohtaja, lyhyesti paljon puhujia, joilta on tullut eh, erittäin mielenkiintoista tietoa. Eh, minua tässä kaivataan tämä kiireellisyys, energiainfrastruktuuri, on aika kiireellinen. Meillä on tietysti hyvinkin ajankohtaisia aiheita, myöskin Japani, niin kuin on nähty, mutta me olemme tietysti hyvin riippu, riippuvaisia energiasta ja meidän energiajärjestelmän ovat aika, aika äh, haavoittuvaisia. Mitä Eurooppaan tulee, minusta tällaiset älykät verkot ja supraverkot voi, ovat tällaisia hyvinkin lähikuukausien ja vuosien painopistehankkeita, jos mitkä. Muutama kysymys tähän liittyen nämä älykkäät verkot, smart grid, smart grid, siitä on jo puhuttu jonkun verran. Mutta miltä tilanne tänä päivänä näyttää? Mitkä ovat näiden verkkojen pahimmat, toteutuneen pahimmat esteet? Löytyvätkö paikalliselta tasolta? Vai eh, onko Euroopankin eh, taso tässä tärkeässä roolissa kenties esimerkiksi Euroopan parlamentti? Ja toisekseen eh, haluan äh, liittyä siihen, mitä herra Köster totesi, eli nämä uusiutuvat energialähteet äh, ja niiden merkitys, äh, puhuitte niistä hyvin osuvasti. Ja sitten jos ajatellaan energian infrastruktuurien sopeuttamista näihin tähän uuteen tilanteeseen, meidän pitäisi kyetä no-, nopeasti kyetä hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä, mutta ei näytä mitään tässäkään tapahtuvan. Mistä se kiikastaa? eikö ole näitä, millä tavalla näitä olemassa olevia verkostoja ja niiden kapasiteettia priorisoidaan? Prisina. Děkuji, pane předsedo. Pokud postavíme, a my jsme postavili jako priorit... Niin, jos me kehitämme prioriteettejamme uusiutuvien energialähteiden suuntaan, meillä jää ja vain yksi vaihtoehto, ja se on, että energian osalta yhdistetään pohjoinen Eurooppa eteläiseen Eurooppaan. Ja me tarvitsemme investointeja ja joustavia resursseja, jotka olisivat olemassa sen lisäksi, jos esimerkiksi tuuli ei puhalla tai aurinko ei paista. Me tarvitsemme investointeja älykkäisiin energiaverkkoihin, infrastruktuuriin, joka pystyy sekä välittämään että varastoimaan verkkoa ja hyödyntämään verkkoa järkevällä tavalla. Esimerkiksi jos meillä on prioriteettina perinteiset resurssit, silloin me tarvitsemme enemmän yhdysverkkoja, mikä merkitsee enemmän investointeja, mutta investoinnit ovat alhaisempia ja tässä uusiutuva energia tulee olemaan lähtöisin paikallisesti käyttävistä resursseista, jolloin ei tarvita resursseja, jotka tarvittaisiin näihin siirtoverkkoihin. Onko kukaan tehnyt arvioita siitä, mitä kustannuksia täytyy kattaa, jos me todellakin lisäämme uusiutuvien energioiden osuutta? On kukaan tehnyt vertailua kustannusten välillä, joita syntyy uusiutuvista energialähteistä ja perinteisistä, suhteessa uusiutuvien ja perinteisten välillä? Tämä on asia, joka meidän pitäisi ilmoittaa Euroopan kuluttajille, koska he tulevat kantamaan nämä kustannukset. Haluaisin nähdä tällaisen vertailun. Karins. Edustaja Karins. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ähm. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kommentti ja kysymys. Äh, puhujat äh, ovat viitanneet, miten tärkeää on uudistuvien energialähteiden ja näitä älykkäiden verkostojen yhdistäminen. Eh, sitten puhuttiin eh, eh, energian saatavuuden turvaamisesta. Kukaan ei kuitenkaan puhunut yhteisten markkinoiden luomisesta. Kaikki pitävät sen siis itsestään selvänä. Mitä uusiutuviin energianlähteisiin tulee? Niitä varten tarvitaan älykkäitä verkkoja, koska niiden tuotanto tasot vaihtelevat suuresti mutta, mutta, mutta mahdollisen, mahdollisten yhtenäismarkkinoiden luomiseksi tarvitaan fyysisiä yhtenäisverkkoja. Herra Trösterille kysymys tältä osin. Missä Tröster majaille? Ai siinä edessä käsi, käsi heilahti. Näin takaraimonne esityksessänne puhutti kiinnostavia asioita tällaisen superverkoston la, la, la, rakentamisesta. Afrikan aurinko, Pohjanmeren tuulten, ja tämä kaikki politiikan levottomuudet laantuvat. Jos nämä yhdistetään, niin mikä tässä on, olisi ollessa Baltian maissa. Tilanne on kiinnostava. Baltian maat jäävät ihan ulkopuolelle. Koko Itämeren, Itämeri jää valkoiseksi täpläksi teidän alustuksessanne. Kannat, toinen kiinnostava esitys Chirchova, Chirchova oli Enskosta edustain maita, joista yksikään ei ole Baltian maista, koska Gazpromilla on siellä monopoli, paitsi ei ole kiinnostunut asiasta, on täysin irrallaan Euroopasta. Nämä keskustelut ja spekuloinnit ovat kovin kiinnostavia. Jos olemme yhteismarkkinoista kiinnostuneita ja superverkon rakentamista kiinnostuneita, täytyy muistaa, että, on, että tuolla Euroopan koilliskookalla on tällainen energiasaareke, joka monistakin syistä olisi hyvä yhdistää näihin yhteisiin verkkoihin. Frau Kollegin Rera Maruel. Rera Maruel. Gracias, presidente. Mm, directamente. Kiitos puheenjohtaja. Suoraan kysymykseen, herra Carvalho. Te puhuitte siitä, miten integroidaan uusiutuvat energiat, joita tuotetaan Pohjois-Afrikassa ja joita voidaan käyttää Keski-Euroopassa – me olemme puhuneet tästä lounaiskäytävästä. Kysymykseni on, eikö olisi tarpeen saada myös pohjois-etelä tunneli samalta voin kuin on kaasun osalta, ja myöskin itä-länsi käytävä. Ja herra Hossa, te puhuitte tästä kymmenen vuoden kehityssuunnitelmista ja sanoitte, että puuttuu eurooppalainen näkemys. Miten voimme saada tällaisen eurooppalaisen näkymän? mikä se olisi. Ja sitten lopuksi, herra Rovat Tsylitsova, haluaisin tietää, millä foorumeilla on tulla keskustelemaan siitä, mitkä hankkeet vastaavat prioriteettikäytäviä. On kolmas jokin paperi, jokin, joka sisältäisi alueellisia aloitteita, vai onko kysymys paperista, jotka syntyvät erityisillä foorumeilla, jotka on luotu nimenomaan tämän kysymysten käsittelyä varten? Ja, vielen Dank. Äh, meine Frage... Äh, äh, niin, kiitoksia Kante. Jatkokysymys. Kollega kysyi, että millä tasolla pitäisi mitäkin tehdä. EU vai lisämaiden tasolla, jokaisella läksyt tietysti tehtävänä sillä, jos me haluamme jotakin priorisoida, täytyy miettiä, me tarvitaanko, tarvitaanko tällainen yhdys käytävät yhdysjohto tai jotain muuta. Sitä pitää tietysti käydä sitten keskustella vielä komissionkin kanssa, mitä vaaditaan. No EU-tasolla, mitä sitten kansallisella, kansallisella, kansalliseen tasoon tulee, minulla on eh, esimerkkejä omalta alueeltani, eh, onko, eh, käytetäänkö kaasua, sähköä tai jotain muuta. Ei, ei täällä ole yhtään hanketta enää nykypäivänä vireillä, jos se, joka jollakin tavalla olisi kansalaisaloitteeseen kytkeytyneitä. tämä lupamenettely ja sen, sen sujuvoittaminen, miten se sitten voidaan toteuttaa? Tietenkin sitä pitää selkeästi lyhentää tätä sen kestoa, mutta tässä yhteydessä, yhteydessä olisi selkeästi toimia näitä lupan myöntämisessä niin tehokkaasti, että, että tämä kesto lyhenesi. Meillä Saksassa nämä hankkeet ovat tietysti aina tuolla kaupungitalolla esillä ja asukkaat voisivat siellä käydä niitä katsomassa, mutta ei sieltä kuitenkaan käy. Kysymys on tietysti siitä, että millä tavalla tietoa saataisiin siis paremmin eteenpäin. Ähm, äh, äh, te, te olette äh, esimerkiksi ehdottaneet, että jo olemassa olevia käytäviä voitaisiin käyttää hyväksi ja, ja näin sit sitä kautta tehostaa tätä lupamenettelyä. Seuraavaksi edustaja Tikal. Ja, tulossa. Odi sitten. Merci, monsieur. Kiitoksia. Kiitoksia, herra puheenjohtaja haluaisin välittää hyvin henkilökohtaisen tunteen, kun kuuntelin kaikkia kutsuttuja puhujia, jotka ovat erittäin asiantuntevia. Minua järkytti se, kuinka monimutkainen tilanne on. Haluaisin käsitellä asiaa liittyen verkkojen omistajuuteen, kuka omistaa nämä verkot ja voidaanko vakuuttaa Euroopan kansalaisille, ettei eräänä päivänä tapahdu jotakin sekasortoa, jos Gazprom jonakin päivänä ostaa näitä verkkoja? Onko jokin säätö olemassa, joka sen oston? Olen surullinen siitä, että ei ole historiallisesti mitään sääntöjä siitä, kuinka tällaisia verkostoja laaditaan, erilaisia verkostoja, sillä kun tarkastelen näitä hallinnollisia monimutkaisuuksia, minä pohdin sitä, olisiko mennyt mahdollisuus luoda jonkunlainen kansalaisyhteiskuntaan sitoutunut elin, joka hoitaisi näitä verkostoja. Minä henkilökohtaisesti haluaisin välittää oman tunteeni, en käsitä kuinka kuluttaja voi hyötyä kaasun tai sähkön suhteen tästä monimutkaisuudesta. Kollega Balchitis. Edustaja Valtsiitis. Kiitos puheenjohtaja. Olemme kuulleet monia uusia asioita tänään. Minun täytyy sanoa, että olen yhtä mieltä kollegojen kanssa, ennen kaikkea kollega Karensin kanssa, joka puhui energiasaarista tai valkoisesta läiskistä kartalla, koska meillä ei ole yhtenäistä energiajärjestelmää. Meidän pitäisi pitää hyvänä tiettyjä päätöksiä, jotka on tehty, jotka pyrkivät siihen, että Baltian maat sisällytetään yhteisen eurooppalaisen energiajärjestelmään. Samalla joudun kuitenkin toteamaan, että kaikki päätökset täytyy panna, topeam, panna nopeammin toimia. Me tarvitsemme erityisiä suunnitelmia. Tänään minua yllätti eräs asia. Kun me puhuimme sähköverkoista, osoittautui, että emme ole valmiita hyväksymään energiaa uusiutuvista energialähteistä. Olemme pyrkineet ottamaan käyttöön erilaisia politiikkoja, mutta ne eivät toimi käytännössä tällä hetkellä. Meillä on kolme toimielintä, joiden pitäisi säädellä perustavanlaatuisia periaatteita. Ja nämä liittyvät kaasusektoriin, mutta näillä instituutioilla ei ole yhteistä lähestymistapaa tällä hetkellä, mikä on yksi suuri haitta. Kukaan ei tänään ole puhunut tällaisesta vaihtoisesta järjestelmästä, järjestelmästä, joka voisi hyödyntää kaasua. Meidän pitäisi kehittää tällaista järjestelmää, se pitäisi kehittää kahden vuoden aikana. Meidän täytyy ottaa esille kysymys tästä järjestelmästä, koska jos meillä ei sitä ole olemassa, jotkin maat eivät ole yhdistettyinä läntiseen kaasujärjestelmään. Tämä on hyvin tärkeä asia. Kiitos tästä. Nyt ehdot, ehdotan, että, että äh, vieraat äh, voivat vastata sitten äh, esimerkiksi järjestyksessä näihin esitettyihin kysymyksiin. Ja, ja, ja, ja, ja jos joltakulta ei suoraan esitetty kysymys, niin tietysti voi sanoa itse, että ei ole mitään kertavaa. Herra Osittis, haluatteko täydentää? Teille ei ollut suoraa kysymystä, herra Albert Hosa. Ei, eh, missä te oikein kaikki istuttekaan? Eh, nyt te istutte siellä ihan eri järjestyksessä kuin äsken. Olkaa hyvä. Kysyttiin näistä energiaverkkoista ja näistä älykkäistä verkoista, koska niillä on todella hyvin tärkeä tehtävä Euroopassa ensimmäinen kerta, kun näitä on toteutettu on tehty taajamien alueella, jossa on toteutettu suunnitelmia, jotka on suunniteltu jäsenvaltiossa, mutta jokainen jäsenvaltio on toteuttanut omaa suunnitelmaansa ja sitten pyritään samaan aikaan kokonaisuus, joka koostuu kaikista näistä suunnitelluista kehityksistä. Tietysti tästä puuttuu eurooppalaista näkemystä, koska ongelmat jotka liittyvät siihen, miten asiaa käsitellään eri jäsenvaltioissa verkkojen kehittämisessä, aiheuttavat sen, että jotkin jäsenvaltiot ovat melko vähän aggressiivisia suunnittelussa. suunnitella vähän muutoksia, koska he tietävät etukäteen, että tulee paljon vaikeuksia. Näissä maissa voidaan tavallaan tavallaan jarruttaa tiettyjä kehityksiä, hankkeita, jotka ovat kuitenkin välttämättömiä ajatellen Euroopan etua. Joten ajatellen lähin seuraavia hankkeita pitäisi kehittää kriteereitä, jotka ovat alussa käytössä, tietoja, jotka voidaan saada esimerkiksi komissiosta, ja jotka merkitsevät sitä, että jokainen jäsenvaltio tekisi suunnitelmat niin, että kuitenkin tämä koordinoitaisiin eh, ja niin, että tämä eurooppalainen näkemys olisi nähtävissä kaikissa näissä hankkeissa ja toteutuisi näissä älykkäissä verkoissa. Kiitos. Herra Elfstadius, eh, teidän vuoronne, jos haluatte teiltä kysymys. Niin ensin hän kysyttiin näistä kokeiluareenoista. Niiden tärkeys piilee siinä, että jos nyt katsomme, mitä haasteita jakelussa on, on asianosaisten suuri määrä. Uutta teknologiaa on kehitetty ja kehitetään. Ainahan on ollut kysymys yhteistyöstä voimalaitosten ja, ja teknologian valmistajien kanssa. Aiemmin tämä perustui kahdenväliseen yhteistyöhön enimmäkseen. Nyt kun puhutaan näistä älykkäistä verkoista ja puhutaan jakeluverkosta, jossa käyttäjä on integroituneena, silloin on osallisia valtavat määrä yhtäkkiä kuluttajat, rakennusfirmat, viestintän, viestintäyhtiöt, kaikki laitevalmistajat ja sitten tämä myös sitten perinteisemmät jakeluverkon toimijat. Ja jotta tämä kaikki saataisiin onnistumaan koordinoidulla tavalla, ja, ja, ja, ja kun sitä että vielä täydetään näillä, vai ei niinkään teknisillä seikoilla, vaan liiketoimintamallin kaupallisilla kannustamilla, sitten ajatellaan siinä yhteydessä sitten vielä tätä sääntelymallia. Yhteistyö poliitikkojen päättäjien kanssa on, on tärkeä. Siksi nämä, nämä me kokeilu, alueet ovat niin tärkeitä, että voisimme oppia sitten siitä, miten, miten tätä voidaan yhteistyössä asianosaisten kanssa, kaikkien asianosaisten kanssa toteuttaa on olemassa maita, jotka ovat jo hiukan edistyneempiä, mutta joka tapauksessa tässä yhteydessä meillä olisi kumminkin erinomainen tilan, tilaisuus nyt ottaa ohjat kätemme. Näyttää esimerkkiä muulle maailmalle. Tässä, tässä tilanteessa valtiovalta voisi eri maissa käyttää tarjoutu, tarjoutuvat mahdollisuudet hyväkseen mitä sitten tulee näihin esteisiin, kompostuskiviin paikalliselta tasolta, ne löytyvät enimmäkseen. E-, eri, eri maissa on eri puitteet, mutta tietysti kaikki toimivat myöskin EU, EUn puitteissa. Vuoropuhelu kaikilla tasoilla on äärimmäisen tärkeää. Meidän on kuljettava käsi kädessä – sähkömarkkinoita kehittäessämme. Ja, ja sähköverkon tulee olla Euroopassa sellainen, joka tukee näitä älykkäitä verkkoja. Muussa tapauksessa kuluttajamarkkinointi tulee olemaan hyvin, hyvin haastava. Se on aivan avainasia. Kiitoksia sitten tohtori tästä. Kiitos. Täällä oli erinäisiä kysymyksiä. Olen merkinnyt niitä muistiin. Ensimmäinen kysymys muistaakseni liittyi pilottihankkeet ja älykkäät energiaverkot. Esimerkiksi Tanskassa olemme aktiivisia. Siellä on pitkälle mennyt hanke ja tänä kesänä voidaan myöskin kokeilla jo jakeluverkkoa. Siis on tapahtumassa erinäisiä asioita, mutta mutta emme ole vielä niin pitkällä, että voitaisiin tehdä kenties vertailuja esimerkiksi CO2-säästöjen osalta. Uskoakseni sen aikaansaamiseksi tarvitaan vielä lisäponnisteluja. Sitten oli toinen kysymys, joka koski tuotteita uusiutuvien energialähteiden suojelemista Euroopassa. Tämä ei koske pelkästään uusia, uusiutuvia energialähteitä, vaan myöskin muita tuotteita. Minä olen asiantuntija tässä aiheessa, joten en oikeastaan haluaisi sen kummin sanoa siihen mitään. Mitä sitten tulee kiireellisyyteen? Tarvitsemmeko älykkäitä verkkoja, tarvitsemmeko superverkkoja? Minusta nämä superverkot tai tällaisten siirtoverkkojen rakentaminen on minusta, sen pitäisi olla suurempi prioriteetti, koska suurta määrää uusiutuvaa energiaa voitaisiin laajemmin käyttää tasaukseen ja suunnittelut ovat hyvin pitkiä. Toisaalta älykkäillä verkoilla on merkittävä rooli tulevaisuudessa. Niiden kehittäminen on asia, joka myös tulee viemään aikaa. Kysymys sitten siitä, miksi Baltian maat eivät ole mukana verkostoissa. Meidän malleissamme Baltian maat ovat mukana, mutta aikoinaan meillä ei ollut paljon tietoa niistä, ja sanoin jo esityksen, että olemme yleisesti kiinnostuneita niistä, ja että olisi järkevää saada yleisön käyttöön, julkiseen käyttöön verkkotietoja, jotta voitaisiin toteuttaa selvityksiä, myöskin äh, tällaisten konsulttifirmojen suosit- selvityksiä, niin kuin minun yritykseni. Emme nähneet tätä laiminlyöntiä kriittisesti, koska energian kulutus kokonaisuudessaan oli alhaista, mutta niin kuin sanottu, olemme nyt tehneet jälkikäteen tällaisen korjauksen. Ja pystymme tulevaisuudessa tekemään vielä parempiakin selvityksiä. Unohdinko jotakin? En. Tässä taisi olla kaikki minulta. Tosnovski. Kiitoksia, herra Tosanovski. Děkuju. Já jsem si těch otázek napsal hodně, tak zkusím být velmi stručný. První. Minulle esitettiin monia kysymyksiä. Pyrin olemaan lyhyt. Ensinnäkin uudistuvat energialähteet. On totta, että liberalisaation perus päämäärä oli luoda yhtenäismarkkinat, jotka olivat vapaat. Mutta sitten uudistuvia energiavaroja alettiin kehittää ja liberalisointia vähennettiin, sillä kapasiteetti väheni. Syy tähän on se, että kapasiteeteissa on mukana uudistuvaa energiaa, energiaa uudistuvista lähteistä, eli tässä oli ristiriita. Ja mitä tulee Yhdys putkiin. Me emme tarvitse vain näitä yhdysputkia. Meidän pitää päästä myös eroon energiavälityksen pullonkauloista. Kyseessä on samanlainen tilanne kuin se, että moottoritiehen lisättäisiin neljäs kaista, mutta sitten tämä moottoritie liittyisi aivan pieneen tiehen. Eli tämä olisi siis pullonkaula ja tämä on sellainen tilanne, eh, jollaisia on olemassa. Herra Presena kysyi investoinnista verkkoihin investoinnista. Voin antaa Tsekin osalta lukuja. Luvut ovat valtavia, investoinnit ovat hyvin suuria, ainakin Tsekissä. Mitä tulee sitten turvallisuusaspekteihin, ketkä ovat vastuussa huoltovarmuudesta, jäsenmaat ovat huoltovarmuudesta vastuussa ja ne siirtävät tämän vastuun näille siirtoverkkoyrityksille, joten loppujen lopuksi siirtoverkkotoimijat ovat vastuussa huoltovarmuudesta. Sitten lopulta emme ole kiinnostuneita vain tästä kovasta infrastruktuurista, sähkölinjoista ja muusta, vaan siitä, kuinka voimme varmistaa, että tilanne on tasapainoinen ja tässä äm, siirtoverkkojen haltijat ovat vastuussa. Meillä tulee kilpailukykyyn ää, äh, Tsekin tasavallassa nykyisin, meillä on yli 1700 megawattia ää, ähm, aurinkovoimaa käytössä. Suurin osa siitä tulee Kiinasta. Eli me voimme vain unelmoida siitä, että samanlaisia teknologisia voittoja tapahtuisi äh, Euroopan unionin alueella. Me olemme maksaneet näistä äh, aurinkopaneeleista, mutta niitä ei ole tuotettu Euroopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että emme ole kilpailukykyisiä. Kiitoksia. Kiitos, rava, Tsirkova. Uh, ten minutes, uh, is... Kymmenen minuuttia aivan liian lyhyt aika puida näitä kaikkia ongelman ulottuvuuksia, minkä vuoksi jotkut seikat kenties jäivät vähän kevyelle käsittelylle. Ja ne voidaan mieltää siis itsestäänselvyyksiksi. Mitä tulee Baltian maiden mukaan olo, totta kyllä meidän järjestössämme Nosokissa ei ole yhtään Baltian maata jäsentä sinne, Siellä kuitenkin yksi yrittäjä on kuullut tulossa tarkkailijan rooliin. Ei tämä tarkoita sitä, etteivätkö nämä siirtoverkkojen omistajat eivät olisi olleet mukana meidän, toiminnassa, meidän toiminnassamme ollenkaan. Heidän hankkeensa ovat kyllä mukana näissä yleisselvityksissä – ja myöskin ovat mukana Euroopan kaasuverkoston yleisanalyysissä. Valitettavasti en, en ehtinyt arvioinnin, arviointia käydä läpi kanssanne, mutta teillä on kuitenkin täällä, teillä jaetussa aineistossa muutama printti myöskin näistä kalvo näistä kysymyksistä tämä äh, Itämeren seutu ja Baltian maat erityisesti ovat äh, yksi äh, räikein avoin tapaus. tämä ka, meidän uusi analyysimme varmaankin helpottaa myöskin Baltian maiden integroitumista muuhun Eurooppaan näiden uusien verkostojen rakentamisen myötä, vaikkakaan 2015 tavoite todennäköisesti ei toteudu. Mitä tulee sitten tähän eurooppalaisten intressien foorumiin, me emme vieläkään tiedä, mitä, mitkä, näiden, mitkä näiden hankkeiden kriteerit ovat, mutta jos puhumme noin yleisemmällä tasolla, mikä foorumi olisi sopiva tärkeiden hankkeiden tärkeistä hankkeista keskustelemiseksi riippuu tietysti itse hankkeen laajuudesta. Kuten kerroin, me olemme näitä aluesuun, alu, kaasun aluesuunnitelmia jo käynnistämässä tänä vuonna. Ja, ja tulemme käyttämään alueellisen yhteistyön olemassa olevia foorumeita hyödyksemme. Ja myöskin sitten tämä GRIP, joka on tällainen alueellinen suunnitelma nimilyhenne, liittyviä äh, paikallisia seminaareja tulemme myöskin hyödyntämään tämän, tällaisten suunnitelmien kehittämisen vauhdittamiseksi. Tulemme kuitenkin aina äh, hyödyntämään teho, tehokkaimpia resursseja, että me sitten näiden äh, verkkotoimijoiden, verkkooperaattorien muutenkin tiukilla olevia resursseja enempää rasittamaan. kenties yksi huomio on siitä, kuka verkot omistaa. Siihen on aika hankala vastata, mutta, mutta tämä sertifiointiprosessi varmaan antaa vastauksia tähän. Sehän on mukana kolmannessa energiapaketissa yhtenä avain. Herra Tjörä.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 dwustronnym, jak również rzeczywiście potrzebny jest taki bardzo wyraźny... Niin valtion toimijat katovat molempiin suuntiin ja me myös tarvitsemme on ohjeita Euroopan toimielimiltä. First of all, I would like to put one fact perspective yksi asia. Uusiutuva sukupolvi ei välttämättä ole mikään pieni sukupolvi. Uusiutuva sukupolvi on monissakin mielessä hyvin laaja, laajan mittainen sukupolvi. Jos ajattelemme vaikka rannikon edustalla olevia ö, tuulivoimaloita ö, tai vesivoimaloita, joten me tarvitsemme hyvin voimakkaita siirtoverkkoja, jotta nämä voidaan integroida verkostoihin. Sitten haluaisin sanoa älykkäistä verkostoista, että siirtojärjestelmät jo ovat älykkäitä. Ne ovat täysin valvottavissa. Älykäs verkko älykkäiden verkkojen käyttöottaminen on enemmänkin aika, asia, joka koskee eh, jakelua eikä voiman siirtoa. Voiman siirrossa tarvitaan kapasiteettia ja jos en riittävästi korostanut sitä, eh, niin voisin todeta tässä, että me tarvitsemme tätä kapasiteettia pian ja lisää. Mitä sitten tulee näihin lupamenettelyihin ja niiden nopeuttamiseen? Hyvä kommunikaatio on avainasia. Me tarvitsemme selkeää tiedottamista Euroopan unionista aina paikallisviranomaisiin. Me tarvitsemme vakaata lainsäädäntöä. Saksassa lainsäädäntö muuttui pari kertaa viime vuosien aikana, mikä oli poliittisesti äh, tapahtunut asia. Ja tämä on johtanut aina viivästymisiin, äh, varmuuden vähentymiseen – ja tällainen, tällaiset vakaat puitteet ovat avainasia. Mutta haluaisin mainita yhden asian tässä. Me tarvitsemme hyviä ihmisiä. Viranomaisten taholla ja riittävästi resursseja ja myöskin hyvin koulutettuja viranomaisia. Minun tiimissäni on kolminkertaisuuden ihmisten määrä, jotka tekevät hakemuksia, jotka liittyvät lupiin ja jotka tämä ei ole samassa suhteessa kuin se, mitä viranomaisilla on käytössä. Meidän täytyy katsoa, että saamme asiat järjestyksen viranomaisilla, että saa hankkeet toteutettua. Sitten haluaisin tarttua siihen, että viranomaisten täytyy tutustua näihin hankkeisiin, eikä poliitikkojen pitäisi olla mukana juuri ennen vaaleja. No niin. Um, olemassa olevien verkkojen reittien käyttäminen, Meillä on olemassa, olemassa olevia reittejä 2020 äh, kilowatin verkkoja, ja jos näitä ei käytä, voisimme kenties äh, siitä näitä muodot. Olemassa olevat verkot, käytävät ovat hyvin hyödyllisiä, ja tämä on asia, joka on selvitetty lainsäädännönkin osalta. Ja sitten vielä yksi asia, askel, jossa vain yksi oikeudellinen sääntö näin tämä on mahdollisesti Saksassa. Saksa voidaan täytyy mennä vain yhteen tuomioistuimeen ja asia käsitellään siellä ja sitten se on loppuun käsitelty. Herra Kolmella ei ollut mitään kommentoitavaa. Herra Tevo, onko teillä vielä kommentti? Olkaa hyvä. Tässä oli monia kysymyksiä Baltian alueesta ja sen eristäytymisestä eh, EUn verkostosta. Tietenkin äh, Baltian alueen energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelma on tärkeä asia tässä energiasuunnitelmassa, jonka komissio on esittänyt. Se on tärkeää, eikä vain energian kannalta, mutta koko Baltian alueen kannalta. Jonkin verran kehitystä on tapahtunut sähkösektorilla. Uusi sähkölinja Eestin ja Suomen välillä on edennyt ja Ruotsin ja Liettuan välille tullaan tekemään myöskin tällainen on tärkeää kehittyä näissä asioissa. Mielestämme Puolan kehitys on ensimmäinen askel tällaista verkostoa kohti. Se voitaisiin sitten liittää Baltian maihin. Mitä tulee sitten älykkäisiin verkkoihin, ne ovat jo todellisuutta välityksen alalla ja älykkäisiin verkkoihin investoidaan paljon. Investointeja on tehty varastoinnin ja älykkäiden järjestelmien suhteen. Eli näitä asioita tapahtuu. Mitä tulee esteisiin, on myöskin tarve laatia Euroopan unionin tasolla yhteisiä standardeja ja komissio tekee tätä työtä. Lainsäädäntöä tullaan tekemään ja esteitä poistamaan kehityksen tieltä. Mitä tulee sitten näihin pilottiprojekteihin ja ajatukseen niistä, uskon, jos muistan oikein, että älykäs verkko oli sellainen projekti, joka voitiin hyväksyä näihin investointi- projekteihin. Ne tulee sitten lupaprosesseihin. Kuinka näitä lupaprosesseja voitaisiin nopeuttaa? Uskon, että meidän pitäisi yhdistää kaksi asiaa. Ensinnäkin eh, kansallista lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa niin, että muutettaisiin niiden viranomaisten määrää, jotka ovat mukana tässä lupaprosessissa. Näin voitaisiin tehdä kansallisella tasolla ja sitten strategisten keinojen käyttö olisi myöskin hyvin hyvä tapa nopeuttaa tätä lupaprosessia. Ja tietenkin siirtoverkon haltijat joutuvat ottamaan sosiaalista ympäristöasiat huomioon ja olemaan yhteydessä yleisöön meidän täytyy käyttää ehkä lopultakin kalliimpaa teknologiaa, mutta teknologia voi nopeuttaa näiden projektien toteuttamista. Tästä on olemassa hyviä esimerkkejä. Herra äh, Kavalian halusi vielä äh, lyhyen puheenvuoron käyttää. Si era, si... Niin. Minusta näyttäisi, että, että kun syntyykään ristiriita siinä, että, että on tämä älykkään verkon ja superverkon välillä, nämä täydentävät toisiaan. Superverkko luo yhteyksiä kulutusyhteyksien välillä ja sen voidaan käyttää kauempana tuotettua uusiutuvaa energiaa. Ja itse toiminnassa, järjestelmän toiminnassa kaikissa jäsenvaltioissa täytyy lisätä superverkko ja älykäs verkko, joka kerää vain tiedot kuluttamisesta ja välittää ne eteenpäin. Tämä on yksi tärkeä kysymys, et, joka on ajankohtainen, että pyritään lisäämään siirtoverkkojen haltijoiden koordinoin, toiminnan koordinointia, että voidaan toimia niin, että tapahtuu e, yhteistoimintaa, jotta voidaan saada energiaa reuna-alueilta kulutuksen keskuksiin. Mitä tulee sitten kapasiteettiin, että on olemassa tietty ristiriita markkinoiden e, osalta siinä, miten integroidaan uusiutuvat e, energiat, mitä tulee uusiutuviin energioihin, on välttämätöntä saada aikaan parempia reservejä, on on täytyy olla riittävä kapasiteettia siirtoverkkojen yhteydessä siirtoverkkojen osalta, joten olennaista on lisätä niiden kapasiteettia. Se on asia, jotka ovat selkeästi nousseet esille. Ja uusia, uusiutuvia energioita, niin osalta tarvitaan nimenomaan tärkeitä siirtoverkon kapasiteetin lisäämisiä. Nyt äh, pyydän saada kiittää kaikkia asiantuntijoita, kaikkia kollegoja. Olemme JOT oppien mukaisesti juuri oikeaan aikaan lopettaneet, saaneet, sain, saamme hyvin hyödyllistä äh, tietoa. Haluan vielä esittelijälle, Sosa Wagnerille, antaa puhe, puheenvuoron äh, tähän kauniiksi lopuksi, että hän voi vetää poliittiset johtopäätökset kuulemastaan. Niin, minä kiitos haluaisin sanoa, että tämä istunto on osoittautunut, että poliittiset ryhmät ovat valinneet hyvin nämä henkilöt, jotka ovat olleet täällä nämä asiantuntijat, jotka ovat voineet kertoa meille, osoittaa meille, mikä on tilanne kaikkien ongelmien osalta. Kuunneltua, niin mitä he puhuvat, olemme luojan kiitos saaneet kuulla, että emme joudu, meidän tulisi järjestää toista julkista kuulemista. Me voi järjestää sitä, koska meillä on erinomaisia asiantuntijoita, jotka vain kaatavat niskaan ihan uusia ongelmia asiassa, joka jo itsessään vie mukanaan siltä monia epävarmuuksia. Joten vielä kerran kiitoksia puheenvuoroista, kiitos asiantuntijoille, kiitos myös kollegoille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Ja me tietysti jatkamme ja huomenna on taas uusia istuntoja tässä samasta asiasta. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, saanko huomenna muutaman minuutin kestää vielä, kun tämä lehdistötilaisuus ei ollut samalla tavalla täsmällinen aika taulussaan kuin me. Muutama minuutti, viisi kuusi.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 Ja, meine Damen und Herren, ich darf... Niin, hyvät kuulijat, eh, eh, tervetuloa kaikille useimmat. Eh, olen, olemmekin tavan usein nähnytkin, meillä oli pitkä kokous. nyt on paljon vieraita paikalle. Haluan lausua tervetulleeksi komission jäsenen Oettingerin. Hänellä on tuoreimmat ää, tiedot Japanin tilanteesta – Eh, tarkemmin sanottuna Japanin ydinvoimaloiden tilanteesta. Eh, eh, tämä tapaaminen järjestyi onneksi jo nyt saamme nopeaa päivän kohtaista tietoa, koska <clears throat> tänään hän on, on hän tavannut kansalliset asiantuntijat, kansalliset <clears throat> ministerit. Meillä on hyvin siis päivän kohtaista tietoa. <clears throat> Kiitän sitä kaikkia tietenkin halu, haluatte esittää kysymyksiä, mahdollisimman monta ottamaan mukaan. Teidät niin mennään sitten kirjataan tähän komissaarin puheenvuoron aikana. Olkaa hyvä. Tervetuloa, komissaari Rettinger. Herra Röil, arvoisat edustajat. Me, meitä kaikkia koskettaa kuvat, uutiset Japanista. Sanoisin, että että minä olisin puhua ennen kaikkea siitä, mitä tämä merkitsee Euroopalle, enkä aio puhua avun tarjouksista tai myötätunnosta. Enkä sano enempää kuin, että minä itse viikko sitten en voinut kuvitella, että tuollaiset kuvat, joita olemme nähneet, olisivat mahdollisia. Jotkut puhuvat apokalypsista. Uskoakseni se on hyvinkin oikeutettu käsite käytettäväksi tässä yhteydessä. Tällä hetkellä on yö Japanissa, kello on kolme aamulla, siksi uutisia tulee aika vähän. Sitä huolimatta olen erittäin huolissani, eh, ajattelen kaikesta, mitä on tapahtunut sitten perjantai, muuten ennen kaikkea siitä, mitä nyt on tapahtumassa. Kaikki, mitä me nyt tiedämme, on, että suuressa ydinvoimalassa, jossa on kuusi yksikköä, jossa kapasiteetti on yli 700 mega, 4700 megawattia. lähes tulkoon kaikki on nyt hallitsemattomissa. Oikeutetusti japanilaisia pidetään erinomaisina asiantuntijoina, teknikkoina, insinööreinä. Japania pidetään korkean teknologian maana. Me pidämme suuressa arvossa heidän tuotteitaan, heidän työtään, mutta nyt ei enää ole mikään, niin kuin katsotaan, mitä tulee nimenomaan hallintaan, operatiiviseen turvallisuuteen, kun on kysymys teollisesta laitoksesta tai ennen kaikkea tämän tyyppisestä atomivoimalasta. Siksi voidaan toivoa, että hyvä Jumala estää pahemman, mutta mitä tulee kaikkein huolestuttavimpaan pahimpaan kehitykseen, sitäkään ei voida enää poissulkea tällä hetkellä. On sitäkin välttämättömämpää, että Euroopan tasolla nyt pohditaan seurauksia. Komissiossa on tätä tapahtunut viime päivinä työn tasolla yhteydessä kansainvälisiin, kansainväliseen atomienergiajärjestöön Viinissä, myöskin yhteydessä meidän edustustomme Tokiossa. Olemme pyrkineet käyttämään kaikkia tietolähteitä, joita on, ja sen pohjalta me tänään olemme järjestäneet ensimmäisen korkeatason konferenssin jäsenvaltioiden ja niiden hallitusten edustajien kanssa. Paikalla oli lukuisia ministereitä ja valtiosihteereitä ja myös korkeita johtavia virkamiehiä. Olimme olleet yhteydessä myöskin, mukana olivat myöskin kaikki säätelyviranomaiset, siis valvontaviranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa ydinenergiaa jäsenvaltioissa, samoin myöskin energiayritykset, jotka Euroopan unionissa kantavat vastuuta ydinvoimaloista, niiden toiminnasta, ja myös ydinvoimaloiden valmistajat Ranskasta, Euroopasta tai Yhdysvalloista ovat olleet mukana. Me olemme analysoineet tilannetta kattavasti ja puhuneet jatkotoimista ja ole kiitollinen siitä, että merkkinä yhteisestä eurooppalaisesta asian käsittelystä kaikki asianosaiset ovat ilmaiset olevansa valmiita ylimääräisiin stressikokeisiin, joiden tarkoituksena on soveltaa yhteisiä kriteereitä, yhteisiä standardeja, jotka merkitsevät turvallisuuden ja riskien tutkimista, ja niin, että arvioidaan uudestaan riskejä nyt nimenomaan Japanin kokemusten pohjalta ajatellen niitä tietoja, joita Japanista on saatu. Merkitsee sitä, että kukaan ei tänään kieltäytynyt toiminnasta ja ensi viikkoina ryhdymme työstämään kriteereitä, joiden pohjalta toteutetaan niin sanottuja stressitestejä, jotka toteuttavat riippumattomat asiantuntijat, jotka valitaan yhdessä. Jäsenvaltiot ja muut asianosaiset eivät tätä kantaa torjuneet. Riskien uudessa arvioinnissa otetaan huomioon maanjäristys, nimenomaan Japanin kokemusten pohjalta, samoin myöskin tulvat, hyökyaallot, nimenomaan ajatellen voimaloita, jotka ovat Atlantin rannikolla, Euroopan alueella, terrorihyökkäykset, jäähdytysjärjestelmät ja niiden toiminnan takuu, virran katkot, virtakatkokset tässä yhteydessä, samoin kuin äh, hätävirtajärjestelmien laatu ja kapasiteetti ydinvoimaloissa, ydinvoimaloiden ikä, valmistumisvuosi ja rakennusvalmistustyyppi. Nämä tulevat olemaan ne tekijät, jotka otetaan huomioon näissä tes- testin kriteereissä. Meillä on voimassa oleva ydinenergiadirektiivi sen, sitä olette tekin olet hyväksymässä. Sen tämänhetkinen toimeenpanotilanne on se, että sen pitäisi olla voimassa jäsenvaltiossa eh, kesäkuuhun mennessä ja jäsenvaltioiden tulisi vuoteen 2014 mennessä energiadirektiivin mukalta myöskin eh, tehdä eräänlainen väliarviointi. Meillä on vakaa aikomus toteuttaa tämä väliarviointi huomattavasti aikaisemmin ja tutkia sitä, olisiko aineellisten määräysten vahvistaminen nimenomaan energia, ydinenergia turvallisuusdirektiivin osalta tarpeellinen ajatellen nimenomaan näitä stressitestejä, ajatellen sitä, että turvallisuusmääräykset ydinenergian alueella pyrittäisiin eurooppalaistamaan. Meillä on aikomuksena, ja saimme tälle tuen tämän päivän korkean tason konferenssista, aikomuksena siis tehdä perustavanlaatuinen stressitesti ei pelkästään 27 jäsenvaltiossa, vaan myöskin naapuri- ja kumppanimaissa, kuten Sveitsissä, Turkissa, Venäjällä. Ja tarjous yhtäläisestä osallistumisesta ja tällaisten testien toteuttamisesta näiden maiden voimaloissa siksi, että turvallisuus ei, kos, ei ota huomioon EUn ulkorajaa. Eilen minä kävin äh, kansainvälisen atomienergiajärjestön pääsihteerin, äh, otin hänen yhteyttä kirjoittamalla hänelle viiniin ja pyysin, että myöskin siellä Japanin kokemuksen pohjalta keskusteltaisiin globaalisti riskistandardien uudelleen arvioimisesta. Uskoakseni myöskin presidentti Sarkozy tulee tarttumaan tähän ajatukseen G20-ryhmän puheenjohtajana niin, että hän ottaa esityslistalle eh, riskien uuden arvioinnin Japanin jälkeen. Parlamentin ympäristövaliokunnassa oli asiasta keskustelua tänään ja uskoakseni maanantaina ylimääräinen energiaministerineuvoston kokous tulee kokoontumaan ja sitten myöskin yleisasian neuvosto, joka käsittelee Euratomia, joka on vastuus Euratomista. Ja minä oletan, että puheenjohtaja Van Rompuy ensi viikolla ei Eurooppa-neuvostossa keskustele pelkästään eurosta, budjetin vakauttamisesta, vaan että myös tämä aihe tulee keskeisesti nousemaan esille. Tämä siis tällä hetkellä komissaari. Kiitoksia kovasti, komissaari. Minulla on tässä nyt ratkaisematon ongelma käsissäni. Öö, olen pyrin selvittelemään ryhmien kanssa, miten toimittaisiin. Meillä on 26 puheenvuoropyyntöä. Öö, sehän nyt ei onnistu, koska meidän pitää lopettaa puoli seitsemältä. Öö, täytyy joko sitten supistaa tätä valtavasti Eh, tässä lienee sitten yksi tapa edetä eh, ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta ehkä olisi kuitenkin fiksu. Älkää nyt hyvät ihmiset. Eh, tässä menettelytapakeskustelun palaa kaikki aika. Mutta sitten ensin jokaisesta ryhmästä yksi henkilö saisi puheenvuoron ja sitten sen katsotte, miten edetään. Tehdään näin. Katsotaan, kuka äh, listalla on. Listalta löytyy Quadras Vidal ensimmäisenä. Yes. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra komission jäsen. Kiitos esityksestänne, selkeästä esityksestä, objektiivisesta ja myöskin vakavasta esityksestä, niin kuin tässä tilanteessa odotamme. Olemme tilanteessa, jossa on tapahtunut vakava atomionnettomuus tasolla seitsemän Japanissa, yksikössä, joka on toiminut 40 vuotta. Onnettomuus, joka tulee aiheuttamaan seurauksia hyvin pitkällä aikavälillä, vaikka kaikki osoittaakin, että tämä onnettomuus on tapahtunut kaukana maantieteellisesti katsottuna, mikä on eri asia kuin Ternobylissä, että myöskin sen maantieteellinen vaikutusala on rajallinen. Ydin työulian ajalla on tapahtunut vakavia onnettomuuksia. Ajattelemme Harrisburgia ja Chernobylia. Olemme oppineet kenties näistä. Ja tämäkin onnettomuus tulee varmastikin olemaan uusi läksyjen lähde ja sellaisia asioita, jotka todellakin arvaitsevat, arvit, ansaitsevat meidän huomiomme. Hyvät kollegat, meidän tässä on kuitenkin asioita, joita täytyy välttää. Ensinnäkin lyhyellä tähtäyksellä on Ensinnäkin se, että pitää välttää paniikkia. Kaikki päätökset, joita on tehty, jotka, jotka tehdään tunne pohjaisesti, jotka tehdään eh, ajatellen tilannetta välittömästi, ovat sellaisia, että ne tulevat olemaan todennäköisesti virheellisiä. Ajatellen energiaa meidän täytyy pyrkiä vähentämään päästöjä huomattavasti, ja näin 40 vuoden aikana Kuitenkin energian kulutus maailmassa on kaksinkertaistunut ja meidän täytyy kohdata tämä haaste, joka on väistämätön. Joten me emme voi pysty tekemään määräyksiä kenellekään. Ja kuten komission sen sanoi, meidän täytyy Euroopassa ajatella olosuhteita, jotka ovat tyypillisiä Euroopalle. Ja ja täytyy ajatella niitä luonnonkatastrofeja, joita Euroopassa siis voi tapahtua. Ja tämä on se asia, jonka on meidän suuntamme kannalta tärkeää. Meidän täytyy ottaa opiksemme ja epäilemättä, kun me otamme, teemme päätöksiä sen pohjalta, mitä tapahtuu tässä onnettomuudessa, meidän täytyy olla realisteja, meidän pitää olla älyllisesti hereillä ja myöskin ottaa poliittisesti asiasta vastuu. Rova Eik. Thank you. Uh, thank you for, for commissioner. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia komission jäsen. Sitä, te olette tullut tänne puhumaan tällä hyvin dramaattisella hetkellä. Haluaisin tietää, kuinka tämä vaikuttaa Euroopan energiapolitiikkaan ja kuinka kansalliset päätökset riippuvat tästä. Ja palaamme sitten myöhemmin tiettyihin turvallisuuskysymyksiin. Kiitoksia. Hams. Edustaja Hams. Kiitos herra Oettinger siitä, että ole tänään ehditte valiokunnan vieraksi sikäli kun olen Japanin keskustelua kyennyt seuraamaan, haluaisin tehdä siitä havainnon ja huomion ja otettaisiin se myöskin omassa keskustelussamme huomioon, sen toivoisin. Japanissa on ollut koke- e, e, kokemuksia e, jo aiemminkin ollut maanjäristyksistä ja ydinlaitosten kokemista suurista vahingoista. Tasivassakin siis laitos vuonna luvun alkupuolilla vahingoittui, irrottui, irtosi e, verkosta Hibakusha, joka ja Hiroshima ja Nagasikan asukkaat tekivät se e, selväksi, että Japan ole tällainen e, oikea paikka ydinvoiman ja rauhanomaisellakaan käytöllä. Se oli japanilaisten oma käsitys käsivasakin varoitusta ei ole sitten selkeästi ymmärretty kummenkaan Japanissa. Mehänkin täällä olemme, olemme koolla keskustellaksemme, sikäli kun ymmärrin sinne, että millä tavalla me, me tämän pitäisi ottaa näistä varoituksista vaarin. Kuulin eilen herra Töpferiä, joka omana aikanaan oli ympäristöministerinä teki tehtävissä, että tällaiset ytimien sulamisonnettomuudet eivät ole hallittavissa ylipäätänsäkään. Ja, ja, ja että, ja että voimakasta on häivyttävä kipin kapin mahdollisimman nopeasti. Ja olen nyt sitten kiinnostunut tietävän, onko tämä käsitys herra Töpfävin äh, esittämä kanta, jota hän on edustanut monta vuotta, että sellaisen sulamisvaiheessa yksikään reaktori, siitä riippumatta miten ja missä, miten se on rakennettu missä maassa, ei, ei kykene sitten enää hal, hal, hallitsemaan tätä, tätä kehitystä tai tapahtumaa. Onko tämä sitten jossain roolissa näissä stressitesteissä, mitä te olette lupailette eri jäsenmaille? Herra Chichester. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissio, että tulitte näin pikaisesti tänne. Joka tapauksessa näyttää siltä, että olemme kohtaamassa hyvin nopeasti muuttuvan tilanteen. Uutisia, joita Japanista tulee, ne näyttävät vaihtelevan syvän pessimismin ja, ja hiukan maltillisemman optimismin välillä ajatellen sitä, että radioaktiivisuuden taso voimalan ympäristö olisi alenemassa. Me kuitenkaan emme vielä tiedä täysiä yksityiskohtia siitä, mitä on tapahtunut. Tämä voimala Japanissa on kohdannut epätavallisen luonnononnettomuuden, maanjäristyksen ja hyökyallon muodossa, ja meidän pitää olla täysin varmoja siitä, mitä on tapahtunut ennen kuin me alamme pohtia sitä, että tämä on mitenkään rinnastettavissa tilanteeseen Euroopassa haluaisin tukea kollegani Vidal Quadrasia ja sanoa, että on hyvin tärkeää, että emme nyt toimi mitenkään pikaisesti. Meillä on joitakin toimia, jotka ovat jo käytössä. Meidän pitää ensinnäkin selvittää itsellemme, mitkä ovat faktat ennen kuin otamme uusia askelia. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että Eurooppa on tukeutunut ydinvoimaan sähkönsä 30 prosentin osalta. Jos joku haluaa, että ydinvoima katoaa, me kohtaisimme sellaisia viran puutteellisia ongelmia, joita Japanissa nyt nähdään siksi, että voimalat eivät ole käytössä. Tämä pitää pitää mielessä. Herzog. Edustaja Herzog. Thank you, Chairman. Thank you, Commissioner. Kiitos. Puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissio, että olette täällä tänään iltapäivällä ja kerrotte meille, mikä tilanne on. Ensisijaisesti valiokunnan nimissä, ei ehkä suinkaan sosialistien nimissä pelkästään, vaan meidän muidenkin kaikkien nimissä meidän pitäisi lähettää solidisuuden ilmaisuutemme Japanille, eh, japanilaisille, jotka ovat tuolla alueella, ja nuo henkilöt työskentelevät voimakkaasti, jotta tappiot eh, olisivat mahdollisimman pienet, jotka aiheutuvat ydinvoimalassa ja he pyrkivät vakauttamaan tilannetta. Se on ensisijainen tehtävä heidän toimilleen ja minusta meidän täytyy osoittaa heille kunnioitusta. Toiseksi Euroopan unionissa meidän täytyy käyttää kaikkea kapasiteettiamme, jotta voimme valvoa vastuuttamme. Ja ehdottomin vastuu Euroopan johtajille on se, että heidän täytyy jatkuvasti tiedottaa Euroopan väestöä tilanteesta ja riskeistä. Siksi me pyydämme komissiota ja puheenjohtajavaltiota varmistamaan sen, että kootaan asiantuntijoita ja seurataan tilannetta niin, että tiedotetaan Euroopan kansalaisia ajoissa. Paniikki on huonoin tiedonantaja, huonoin neuvonantaja. Me kohtamme komissiota ja ne puheenjohtajavaltiota käymään neuvotteluja kansainvälisen atomienergiaviraston kanssa, samoin kuin OECDn ydinenergiaviraston kanssa ja muiden asiantuntijoiden kanssa, jotka voivat auttaa meitä selviytymään paremmin tästä tilanteesta. Toiseksi, minusta on toinen yhtä tärkeä asia se, että olemme Euroopan unionissa, että me löydämme tien auttaa Japania ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pikaisesti. Siksi me kehotamme komissiota järjestämään humanitaarista ja asiantuntija apua mahdollisimman pikaisesti niin, että se toimitetaan alueelle. Tämä on meille ehdottoman tärkeä asia. Kysymys ei ole pelkästään sivileistä, vaan myös sotilaallisen voimien ei-sotilaallista käytössä tällaisessa tilanteessa. Mutta Euroopan unionissa seuraava vastuumme on eurooppalainen vastuu ydin Lissabonin muka, sopimuksen mukaisesti on se, että meidän pitää maksimoida ydinvoiman turvallisuus Euroopassa, Euroopan kansalaisille, Euroopan, minkäla- kaiken eurooppalaisen ydinvoiman tuotannon kautta. Pidän hyvänä sitä, mitä sanoitte, että on tärkeää, että myös EUn rajojen ulkopuolella naapurimaissa toimitaan. Meidän täytyy kuitenkin keskittyä ei pelkästään ydinenergian turvallisuuteen, mutta haluaisin myöskin muistuttaa eh, niistä onnettomuuksista, eh, joita tapahtui viime vuonna ja jota ei myöskään pitäisi unohtaa. Kysymys ei suinkaan ollut luonnonottomuudesta, vaan myöskin eh, inhimillisestä erehdyksestä. Meidän täytyy luvata kansalaisillemme, että me maksimalisoimme ydinenergian turvan, koska kuten näemme, tieto on se suurin väline, parhain väline, joka meillä on tässä tilanteessa. Meidän täytyy myöskin löytää uusia ratkaisuja sitten, kun olemme kooneet kaiken tiedon, joka riittää pitkän tähtäyksen päätösten tekemiseen. Hyvät kollegat, haluaisin lopettaa lauseella, että poliittisen ketureaktion välttämiseksi meillä on vastuumme ja meidän täytyy toimia sen mukaisesti hallitusti pane předsedo. Děkuji i panu komisaři, že přišel. Kiitoksia komission jäsen siitä, että tulitte tänne. En halua toistaa sitä, mitä muut kollegat ovat sanoneet. Haluaisin vain sanoa, että tuen sitä, mitä eh, Quadras Herzog ja muut sanoivat. Minulle vain yksi kysymys. Kattaako tämä testi myöskin Venäjän, jolla on kokemusta Japanin liittyen? Kiitoksia. No niin, nyt on sitten jokainen ryhmä saanut puheenvuoron. Ja nyt sitten mennään eteenpäin. Minuutin pätkät ainoastaan, että saamme mahdollisimman monta. Tietysti su- suuria ryhmiä pitäisi painottaa hiukan enemmän, toki, niin kuin ymmärrätte. Ää, edustaja Castillo. Eh, en aras de, fin, eh, no consumir... Niin, en halua käyttää paljon, en halua käyttää puheenvuoroa, koska uskoakseni aiemmat puheenvuorot, ja enemmistö niistä on jo, jo heijastunut näkemyksen riittävästi. Sitten herra Odi. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur... Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia herra komissaari tästä mahdollisuudesta. Haluaisin aluksi tervehtiä Japanin rohkeutta ja arvokkuutta tällä vaikeana hetkenä. Tietenkin kansainvälisen solidaarisuuden täytyy olla mahdollisimman vahvaa. Olen pahoillani siitä, että Euroopan unioni ei ole ryhtynyt siviilien suojelutoimiin, jotka olisivat erittäin hyödyllisiä vuonna 20, 2010 äh, tapahtui tämä öljynporauslautun äh, räjähdys ja tuolloin emme toimineet tarpeeksi tehokkaasti. Tällä hetkellä meidän velvollisuutemme on tutkimuksessa keskittyä kaikkiin mahdollisiin sitoumuksiimme ympäristön ja energian alalla, erityisesti energian alalla. Kansainvälisiä standardeja tulee korottaa ja me Euroopassa meidän tulee käyttää mahdollisimman parhaita turvallisuusstandardeja kansalaistemme hyväksi. Von Bremt. Von Bremt. Dank u, voorzitter. Ehm, ik wil de commissaris bedanken. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi kiittää komission jäsentä hyväksytään siitä, että hän täällä tänään, vaan siitä hän on reagoinut nopeasti. mutta Euroopan pitää voimakkaammin käsitellä energiakysymystä. Euroopalla pitää olla myöskin johtava rooli energiapolitiikan tulevaisuuden kysymyksiä käsiteltäessä. Haluaisin puhua kahdesta asiasta. Komission jäsen sanoi, että pitää olla stressitesti, sitä voimme tukea täysin. Olette mainittu joukon kriteerejä. Minä haluaisin pyytää, että yksi kriteeri otettaisiin erityisesti huomioon. Muutkin ovat kyllä tärkeitä, mutta tärkeää olisi ottaa huomioon nimenomaan rakennusvuosi. Monissa jäsenvaltioissa, myös minun maassani Belgiassa, mutta myös esimerkiksi Ranskassa, on voimalat, jotka on rakentu 70-luvulla, jotka nyt ovat jo ylittäneet 40 vuoden iän, ja koko maailmassa on yhdeksän ydinkeskusta, jotka ovat äh, näin vanhoja. Japanissa on tapahtunut jotakin, mikä oli täysin odottamatonta, mutta se, että meillä on niin vähän kokemusta ydinvoimalan eh, eliniästä, on asia, joka on myöskin tärkeää. Toinen asia, joka myös on tärkeää, on se, että meidän täytyy keskustella siitä, että meidän viimeinkin täytyy vetää johtopäätöksiä. Tällainen valikoiva järkyttyneisyys häiritsee minua hiukan. Ydinenergiaan liittyy aina suuri riski. Nyt täytyy Euroopan unionissa tehdä päätöksiä, jotka johtavat toisenlaiseen energiamiksiin. Holm. Thank you. Um, Mr. Commissioner, I will... Kiitoksia herra komission jäsen. Olen tyytyväinen siitä, mitä sanoitte, että te olette saaneet sopimuksen koskien äh, stressitestien sarjaa, mutta olen huolissani sillä on eräs asia, jonka näemme jo Japanin tilanteesta. Maanjäristys ei itsessään ollut syy onnettomuuteen. Maanjäristys sai aikaan päätöksen sulkea reaktori, reaktori suljettiin ja tapahtumat tuon jälkeen aiheuttivat ongelman. Yksittäiset stressi-testit käsittelevät yksittäisiä ongelmia, mutta se mitä Japanissa tapahtuu ja mitä Euroopassakin voisi tapahtua, riippumatta maanjärjestyksistä on tilanne, jossa on monimutkaisia ja moninaisia katastrofeja. Ja se, mikä minua huolestuttaa, on sellainen turvallisuuslähestymistapa, joka on vain stressitesti, joka ei tarkastele sitä, mitä tapahtuu, kun on tilanne, jossa yhtäkkiä yksinkertaiset turvallisuustoimet eivät toimi, sillä tilanne on monimutkainen ja moninainen. Meidän pitäisi tarkastella tällaisia katastrofin hallintamalleja laajemmin. Sitten pysyitte minuutissa, rivaasi. Kiitoksia, herra Oettinger, sitä, että olette täällä tänään. Minä sanoisin, että olemme kuulleet puhuttavan onnettomuudesta, sitten katastrofista, sitten äh, maailmanlopusta, apokalyptista. Tässä Euroopalla on hyvin suuri vastuu ydinvoiman kehittämisessä. Kun tarkastellaan sitä, mitä Japanissa tapahtuu, meidän täytyy kuitenkin arvioida riskit uudelleen, sillä tässä on ollut monia riskejä, jotka tapahtuivat, realisoituvat yhtä aikaan. Siellä oli maanjäristys, sen jälkeen tsunami, joka aiheutti tulvan, joka äh, rikkoi sähköinstallaatiot ja tämän vuoksi jäähdytysjärjestelmä kärsi. Mielestäni meidän täytyy uudelleen arvioida tällaiset riskitestit, mutta voiko komissio näyttää vihreää valoa sille, että rakennetaan uusia ydinvoimaloita tällaiselle riskialueille, jossa on marjastuksen riski, kuten esimerkiksi Bulgariassa tai Italiassa. Ja minä ajattelen nyt niitä laitoksia, joita ollaan tällä hetkellä rakentamassa. Mitä komissio on mieltä tästä? Äh, Kiitoksia Angelika Niebler seuraavaksi. Komissaar. Kiitos. Komissaari, minäkin kiittäisin teitä siitä, että tulitte näin nopeasti paikalle tänä ja että olette myöskin sitten äh, kertoneet meille kattavasti Japanin tämänhetkistä tilanteesta ja niihin äh, toimenpiteisiin, joista, joihin perjantaista lähtien olette ryhtyneet. Se on myöskin satunnosta arvoista. Äh, te olette ottaneet vastuun komissaarina tästä asiasta tällä Euroopan tasolla, mikä on, on hyvä ja tämä olette ehdottaneet että ylimääräisiä stressitestejä 27 jäsenmaahan. Se on oikein oikea toimenpide. Meidän pitää arvioida riskit uudestaan, arvioida myöskin normimme, standardimme uudestaan ja työstää se tällaisia eurooppalaisia ratkaisuja. Ei se voi olla niin, että 2009 direktiivistä huolimatta jokainen jäsen, jäsen, jäsenmaa tekee mitä tekee, sinne aika huumoripitoista sisältä oikeastaan tai ihan vitsiksi jäänyt ei se voi olla mikään eurooppalainen standardi. Nyt pyydän teitä painokkaasti todellakin, että, että te eh, eh, teette uusia ehdotuksia. Ne varmaan sitten saavat parlamentissakin laajan kannatuksen. Minulla olisi kolmaskin kysymys vielä teille koskien näitä jatkotoimenpiteitä. Tässä yhteydessä on tärkeää miettiä, millä tavalla voisimme nopeammin, nopeasti valjastaa parempia, paremmin ja nopeammin käyttöön ajatellaan tätä verkostojen rakentamista. Onko teillä tar- tarkoitus tähän sitten suunnata kenties enemmän rahaa, jotta saisimme näiden siirtoverkkojen infrastruktuurin paremmalle tolalle ja energiatehokkuutta sitä kautta parannetta, parannetuksi? Voitteko valaista tästä asiasta? Rote. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Me tiedämme kaikki, että on olemassa tällainen loppuriski, ja tämä riski, matemaatikot ovat osoittaneet, että sen todennäköisyys olisi kuitenkin sellainen, että se viime perjantaina sitten tapahtui, tämä todennäköisyys. Pidän hyvänä sitä, että olitte näin nopeasti aktiivinen, mitä tulee näihin stressitesteihin. Kysymykseni kuuluu, käytettyjen polttoainesavujen varastointi on myöskin olennaisen tärkeä kysymys onko tämä asia, joka tulee sisältymään näihin stressikokeisiin. Ja kollega Hall puhui yhdestä asiasta. Syy ei ollut itse maanjäristys äh, tälle onnettomuudelle, joka nyt on tulossa, vaan se, että yhtäkkiä vir- tuli virtakatko, joka aiheutti ketjureaktion. Ja tästäkin haluaisin tietää, miten 143 voimalaa Euroopasta tullaan tutkimaan, niiden ikä, elinikä. Yhden voimalan elinjällä ja, ja rakennusvuorolla on merkitystä, koska voimalalla on rakenteeltaan tietty elinikä, jota varten se on rakennettu. Ja tämän loppuriskin, miten komissio se tulee arvioimaan? E, dziękuję bardzo, panie komisarzu. Słusznie pan powiedział, że jeszcze nie ma oceny. Herra komissaari, te sanoitte oikeutetusti, ettemme vielä tiedä täysin kaikkia, mitä on tapahtunut ja kaikkia sen vaikutuksia, mutta Euroopassa julkinen mielipide muuttuu, mitä tulee ydinenergian käyttöön. Kaikki tämä tulee muuttumaan ja keskustelu koskien energiaa tulee muuttumaan. Esimerkiksi yhdistetyn energian käytön suuntaan. Oletteko sitä mieltä, että se mitä Japanissa tapahtuu voi vaikuttaa meidän energiastrategiaamme? Mitä voisimme sanoa niille maille, jotka tällä hetkellä haluaisivat alkaa rakentaa uusia ydinvoimaloita? Sillä Brandenburgin pääministeri sanoi, että he harkitsivat uudelleen näitä energiasuunnitelmia, siis ydinenergian käyttöä. Ähm, Saksassa on siis 17 ydinvoimalaa, meillä ei ole yhtään. On, tällainen tästä äh, päätö, päätöksen tehdä äh, nämä Äh, Siellä äh, Fessenheim ja Bulgarian laitos, ää, äh, joissa tulee olemaan vaikeuksia selvitä näistä äh, testeistä Saksa on kertonut, ilmoittanut tänään sulke, sulkevansa seitsemän laitosta tarkastuksellisesti. Vastaa, vastaako tämä teidän strategian, mikä, mitä tulee vaihtoehtoisen energialähteiden etsimiseen? Sitten, eikö tarvittaisiinko Äh, voimaloita, jotka ovat hyvin äh, aroilla alueilla. Tarvittaisiko maailmanlainen arviointi näiden, näiden voimaloiden äh, stressikestävyydestä? Radstov. Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom eh, se zeptat pana eh, komisaře na je... Vain yksi kysymys, jonka haluan esittää komission jäsenelle. Voisitteko Voitteko odottaa eh, nyt, että mm, nyt lyhyellä tähtäyksellä raakaöljyn hinta tulee nousemaan, koska Japani on raakaöljyn kolmanneksi suurin kuluttaja maailmassa. Voimmeko me odottaa hintojen nousevan nyt räjähdysmäisesti? Mitä ovat Euroopan unionin maat tulevat, mitä tulevat tekemään, jos hinta nousee huomattavasti? Miksi on Ajattelen Japania tulee surulliselle mielelle. Mutta kun näiden Eurooppaan ymmärrys, että minut tyyten lentokone syöksyy maahan yhden, yhteen voimalle, joka ei ole suojattu sitä varten. Ei se ole miten sen epätodennäköisempää kuin se, mitä Japanissa nyt tapahtui. Sitten puhutaan tästä loppuriskistä, miten niin? Miksi me siitä sen faktaan perusteella, että tämä ei ole sen äh, 25 vuoteen toteutunut kahte, toisen kerran. Emmekä, emmekä uskalla sanoa, että me, että me haluamme, haluamme tämän luettavissa olevan äh, loppu, loppuriskin ja torjua tällaisen lopputuleman teidän stressitestistänne toivoisi tulevan. Edustaja Van eh, Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella teitä, herra komission sen siitä, että tuli tänne ja siitä, että oli puhunut hyvin avoimesti. Minä haluaisin kysyä kriteereistä jotka liittyvät stressitesteihin. Toisaalta voidaan nähdä, että nyt on tehty työtä vapaaehtoisilla testeillä, jotka kansainvälinen atomi- atomienergiajärjestö toteuttaa. Ja niin, kriteerit on näissä taatut, mutta onko kenties muita kriteereitä, joita tullaan käyttämään näiden lisäksi? Meillä on ydinvoimalla joka vuonna 71, joka on saanut hyvät arviot. Nämä kriteerit, jotka haluat ottaa käyttöön, voisitte kenties meistäkin keskustella näistä parlamentin kanssa. Nythän kriteeri tällä hetkellä on se, että on, on se, että tapahtuu jotakin, on yhden suhteessa yhteen miljoonaan. Obrigada, Presidente, Comissário. Matias. Kiitos äh, komissaari siitä, että äh, tulitte äh, paikalle nopeasti kahteen kysymykseeni ajan säästämiseksi. Ensinnäkin mainitsitte, että Japanin voimalat ovat tällä hetkellä hallitsemattomassa tilassa, jos muinen tapahtuisi Euroopassa. Jos samantapainen onnettomuus täällä tapahtuisi, Olisiko tilanne paremmin meillä hallinnassa kuin japanilaisilla nyt? Toisekseen mainitsitte nämä stressitestit ja yhteisiin standardeihin pyrkimyksen, mikä mielestäni sitten Japanin tapahtumien lopullinen vaikutus komission asenteeseen ydinenergian suuntaan tulee olemaan. Piper. Kiitos herra komission sen onnittelut siitä, että että olette nyt saamassa jäsenvaltiot mukaan loppuriskin arvioimiseen Euroopassa. Kaikki jotkut ovat sanoneet, että meidän pitää nopeasti päästä irti ydinvoimasta. Haluaisin kuitenkin yhdistää tämän tavoitteisiin. Parlamenttina me vaadimme 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaan meillä kuitenkin on 32 prosenttia ydinenergiaa. Onko komissiossa laskelmia siitä, miten monella prosentilla CO2 kaksi päästöjen lähennyksiä, vähennyksiä voidaan saada aikaan ilman ydinvoimaa. Kiitos e, komissaarille e, e, toimenpiteistä, joihin hän on rivakasti lyhtynyt. Chernobylin onnettomuuden seuraukset olivat samat. Jäädytysjärjestelmä petti. On hämmästyttävää, että, että näin monta vuotta myöhemmin maailma ei ole kyennyt, kuten sen olisi pitänyt, kehittelemään mitään fiksumpaa tekniikkaa. Tähän asti ydinvoimalassa on ollut kaksi eh, prioriteettia. Se ne olivat puhtain ja halvin. Se on puhtain ja halvain, halvin energialähde. Eh, eh, puhtaudesta nyt en tiedä. Itä-Euroopassa kuolleisuus on kasvanut, syöpäluvut samoin Chernobylin onnettomuuden jälkeen. Mitä sitten tähän halpuuteen tulee suoraan, täytyy pystyä laskemaan myöskin sen, että miten paljon tämä oikein maksaa, ajatellaan kun, kun sitten rakennetaan ja sitten hoidetaan seuraukset. Kiitoksia hyvin paljon. Uskon, että on hyvin tärkeää tehdä näitä stressitestejä, mutta myöskin selvittää mahdollisimman hyvin se, mitä on nyt tapahtunut, jotta voisimme keskittyä siihen, mikä on tärkeää eri eurooppalaisten ydinvoimaloiden suhteen. Meidän pitäisi ehkä myöskin miettiä sitä, että katastrofi, joka tapahtuu Japanissa, on historiallisen suuri ja se on vahingoittanut kaikkia yhteiskunnan tasoja me unohdamme välillä tämän. Se on tuhonnut kyliä, taloja, kokonaisia kaupunkeja kaikilla ekonomisilla sektoreilla. Täytyy olla varovaisia, kun jatkamme toimia. Meidän täytyy myöskin ottaa tästä kaikki mahdolliset opit, ei vain siksi, että järjestämme stressitestejä, mutta myös senkin vuoksi, että meidän pitäisi tarkastella, mitä on tapahtunut, me elämme erilaisissa ympäristöissä, mutta voimme ehkä löytää tiettyjä mahdollisuuksia parantaa omaa turvallisuuttamme. Ja jos näin on, meidän pitäisi tehdä niin. No niin, hyvät kollegat. Äh, me aika monneta puhujaa päästin läpi, mutta ei ihan kaikkea. Nyt on äh, pakko lopettaa. Äh, aika päästiin mielestäni järjestyksessä etenemään noin demokraattisesta ja nyt täytyy antaa myöskin herra Oettingerin vielä tilaisuus saada vastata näihin kaikkiin kommentteihin ja kysymyksiin. Täällä on niitä vielä puhe, puhuja paljon, valittaa puheenjohtaja. Jokainen sanoo, että sekunti, sekunti. Ei, ei komissaarin täytyy päästä pois. Hän, hän pitää kyetä vielä vastaamankin näihin kommentteihin. Hän vastaa, velkaa hänelle sen, että hän saa tilaisuuden vastata. Niin, olen valmis myöskin äh, kokousten ulkopuolella ensi viikkoina pitämään äh, ajan tasalla ryhmän, äh, ryhmien edustajia. Ja kun stressitesteistä päätetään, siis se mitä tullaan tutkimaan, mitkä ovat kriteerit, mitä ovat standardit, ketkä ovat ulkoisia asiantuntijoita, ketkä voidaan valita ulkoisiksi asiantuntijoiksi. Minä haluaisin saada riittävästi aikaa tulla keskustelemaan näistä asioista ja pitää yhteyttä myöskin ryhmiin ja puolueisiin. Me vasta nyt alkuvaiheessa, vaikka nyt tämä asia onkin erittäin kiireinen. Jos olet olette, vain pystytte kyllä repiä minulta kaikki tiedot tulisi, mitä, mitä, mitä haluatte, ja voitte ottaa minun yhteyttä yötä päivää. Se on täysin mahdollista. Lestilaisuudessa sanoin, senkin tiesitte, että vuoden puolen väliin mennessä haluan, että kriteerit lyödään lukkoon niin, että voidaan toteuttaa stressitesti toisen vuoden jälkipuoliskolla. Herra Thomas, jos te nyt olette varma siitä, että voitte toteuttaa stressitestit, niin saatte tehtävän minulta. Paljon onnea vaan. Mutta jos toimitaan paljon tunteiden pohjalta, syntyy huolimatonta toimintaa. Joten parlamentin sanoin, että kriteerit haluamme saada valituksi jo kesäkuun mennessä. Mukana ovat säätelyviranomaiset jäsenvaltioista ja niiden hallituksista. Ja vuoden jälkipuolesta haluamme toteuttaa testit todellakin viivästyksittä ja mahdollisimman perusteellisesti. Jos se tapahtuu nopeammin, sitä parempi, mutta pidän kuitenkin todennäköisempänä sitä aikataulua, jonka tässä mainitsin. Sitten olennaisiin kysymyksiin. Ensinnäkin äh, Viinin virasto on viinen atomienergiajärjestössä tämä onnettomuus ennenkin äh, asetettu asteikolle kohtaan neljä. Ranska on ehdottanut, että se äh, ilmoitettaisiin kuutoseksi. Suunnataan nyt vähän sääntöjä, ei tästä muuten tule mitään. Nyt on komissaari, joka on meidän vieraanamme, hänellä on nyt puhua, puheenvuoro. Ne tiedot, jotka minä olen saanut, kun tuli tähän saliin 40 minuuttia sitten, saattaa olla, että te olette tämän keskustelun aikana saanut lisää tietoa. Minä en. Minulla ei ole täällä nyt mitään älypuhelinta mukana tai Blackberryä. Niin. Kello 16 virallisesti ilmoitettiin, että onnettomuus oli atomienergiajärjestön asteikolla. Neljä Ranska ehdotti se olisi korotettu kuuteen. Ja mahdollistaan, että on tapahtunut pahaa kehitystä. Toiseksi minä olen ymmärtänyt tehtäväni niin, että minä työskentelen toimivaltuutukseni mukaisesti. Ensinnäkin uusiutuvien energioiden kysymys on meidän välineemme energiamiksissä. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on 33 prosenttia. Tiekartassa pyritään menemään yli 33 prosentin. Tästä tullaan neuvottelemaan vuoden aikana. Siksi te olette myöskin hyväksyneet direktiivin, Olemme pyrkineet käynnistämään tämän uudistuksen tämän osalta. Minusta näyttäisi siltä, että se olisi kiireellinen asia. Ja sitten jäsenvaltioista. Minä sanoisin, että ydinvoiman ja jäsenvaltioiden kantojen osalta on todettavissa, että Berliini on poik- poikkeus, josta olet sitä mieltä, että ei tapahdu yhtään mitään, mutta ei tapahdu yhtään mitään. Itävallassa ei ole ydinvoimaa, joten se ei ole tästä asiasta vastuussakaan. Kommentit salista eivät kuulu tulkeille. Minä puhun tällä hetkellä jäsenvaltioista, joiden voivat viedä korjauksia oman energiamiksinsä. Täällä puhuttiin Sveitsistä, joka on jäsenvaltio, mutta tällä hetkellä keskustelu rajoittuu siihen, että keskeytetään toimintaa, sammutetaan laitteita, laitoksia ja, tai että lopetetaan ydinvoiman käyttö, ja tämä rajoittuu saksankieliselle kielialueelle. Minä voin tietysti vain valitella sitä, mutta minun täytyy nyt kunnioittaa sitä myös, mitä hallitukset Pariisissa, Ruomassa, Lontoossa ja uusissa jäsenvaltioissa puhuvat. Siksi minun linjani on ensinnäkin se, että lisätään uusiutuvien osuutta siinä määrin kuin se on mahdollista, ja että vahvistetaan direktiiviä, ja jos stressitestit osoittavat, että on tarvetta toimintaan, niin että tarvit, saataisiin aikaan voimakkaampaa turvallisuusmääräysten eurooppalaista standardisointia. Kollega Van Bremt, tehän olitte vuosikausia oman maanne hallituksessa. Ydinvoimalat olivat käynnissä teidän maassa, kun te olitte hallituksessa. En tiedä, olitteko te menet, oliko teillä menestystä hallituksessa, mutta, mutta minä en ole nähnyt mitään muutoksia Belgiassa ydinvoimaloissa, mutta jos me tiedämme, että kansalliset hallitukset ovat olleet vastuussa maansa energiamiksistä, ja jos tiedätte, että tätä ei ole muutettu valmistelleessa konventissa, silloin tätä täytyy kunnioittaa vaikka vaikkakin tapahtuu mielipiteen muodostusta puolueissa kanssa, parlamenteissa ja tiedotusvälineissä. Olen, odotan mielenkiinnolla, mitä Italiassa tullaan sanomaan ydinvoiman kysymyksestä. Kyllä minun kanssa voidaan puhua uudesta toimivallasta, mutta minulta ei odottaa enempää kuin mitä välintä minulla on käytössäni. Komission jäsen ei ole lainsäätäjä, hän on toimeenpanija. Minä pyrin hyödyntämään täysin pätevyyteni toimeenpanijana jäsenvaltioilla ja teillä ja mahdollisesti ö, jollakin muulla ö, perustuslakia valmistavalla valmistelukunnalla on tehtävä tehdä säädöksiä. Minä odotan mielenkiinnolla sitä, onko meillä yhdessä mahdollisuus laajentaa tätä energiamiksiä. Minä ilmoitan, että jos syksyllä tämän tiekannan puitteissa äh, se, että nyt käytettäisiin 30 äh, prosenttia äh, arvoa, joka olisi 40 prosenttia, niin odotan mielenkiinnolla, mikä on jäsenvaltioiden reaktio, kuten Puolan tai Ranskan, jotka käyttävät ydinvoimaa ja hiiltä. Minusta ei nyt ole mitään hyötyä kiihtyneisyydestä, me voimme aivan hyvin tavata ensi viikolla, mutta yritän nyt vastaamaan edes jotenkin esitettyihin kysymyksiin. Ja sitten ytimen, ytimen sulaminen. Tavoitteena täytyy olla se, että vältetään tällaisen tilanteen syntymistä äh, jäähdytysjärjestelmillä, moninkertaisella varmistuksella ja kunnossa olevalla äh, virran saannilla ja parajärjestelmillä. Pohjimmiltaan nyt on, on syntynyt perustavallinen ongelma, valtaisa onnettomuus, joka tulee vaikuttamaan myöskin pohjaveteen ja joka vaikuttaa alueet ylittäviä. Tiedotuspolitiikka. Japanin pääministeri äskettäin valitti valtavasti energiayrityksen tiedospolitiikkaa, joka omistaa nämä kuusi voimalaa. Nyt me Japanissakin olemme tilanteessa, jossa on vain osittain toimintakykyinen yritys ja mahdollisesti vain myös osittain toimintakykyinen hallitus. Tilanne Japanissa on kaikkea kaukana siitä, että olisi toimintakykyistä hallintoa. Me olemme tarjonneet Euroopan unionin taholta teknistä apua, mutta viime päivinä on ollut havaittavissa, että valmius ottaa apua vastaan oli aika alhaista. Ja, ja vasta muutama tunti sitten pyydettiin Viinin ydinenergiajärjestöltä asiantuntijaneuvoa Totta kai meidän on tärkeää keskustella asiasta Euroopan unionissa ja sitten myöskin G20 puitteissa ja Viinin järjestön kautta saattaa asia globaalille tasolle. Venäjä on meille välttämätön kumppani, koska Venäjä voimakkaasti käyttää ydinvoimaa energiamiksissään ja se tulee tekemään myöskin tulevaisuudessa. Ja mahdollisesti voitaisiin viedä stressitestejä Venäjälle. Se on erinomainen ajatus, joka olisi mahdollisesti osa energiakumppanuutta, jota me harjoitamme Venäjän kanssa. Mitä tulee maanjäristyksiin ja turvallisuus, sen osalta edellyttää syvempää tarkastelua ennen kaikkea Bulgariassa, Bulgarian hallituksen ja parlamentin taholta, toiseksi myöskin niin, että investoijat pohtivat asiaa ja, ja myöskin meidän pitää katsoa asiaa. Tällä hetkellä näyttäisi olevan kuitenkin niin, että alueellinen markkina, siellä ei ole tarvetta valtaisille suurille energiatarpeille, mikä on johtanut muun muassa siihen, että energiayritys RVE on vetäytynyt osallistumista tähän toimintaan, koska se ei ole havainnut mitään markkinapetoista syytä olla mukana paik- paikalla. Täytyy katsoa sitten, onko, voidaanko tutkia asianmukaisesti turvallisuus Fessenheim, Saksassa sama tilanne. Minä en kuitenkaan löy mitään asiaa lukkoon. Jos ryhdytään stressitesteisiin, jos otetaan käyttöön asiantuntijoita, meidän pitää pysyä uskottavina, objektiivisena. Selvää on, että Reinin alue on yksi alue Euroopassa, jossa on olemassa maanjäristyksen vaara ja joka vaatii herkkää tarkkaavaisuutta. Mitä sitten tulee näihin savoihin ja ydinjätteeseen? Se on asia, joka täytyy myös ottaa mukaan tähän stressitestiin. Koko voimalan toimintapaikka sellaisena kuin se on, sekä samoin myöskin alueellisesti tämän ydinvoimalan toimintapaikka tulemaan osa stressitestiä. Pääsiäisen jälkeen tulen tällaisena luonnosmuodossa esittämään kriteerit, joita stressitesteissä käytetään, ja silloin mielenkiinnolla odotan teiltä kahdenvälisesti kommentteja, se on myöskin valiokuntana, ennen, jotta voin, ennen kuin jäsenvaltiot löyvät nämä lukkoon. Mitä Saksaan tulee, on selvää, että siirtoverkot kansallisesti ja suhteessa naapurialueisiin Keski-Euroopassa ja Pohjoisessa – tulevat olemaan hyvin tärkeä kysymys, jos ydinvoimaloita otetaan pois käytöstä. Samoin myöskin fossiiliset polttoaineet, niistä saadaan energiaa, koska tällä hetkellä nousee hiilidioksidin hinta, koska markkinat ovat asiantuntevia, eikä tämä kehitys ole mitenkään sattumanvaraista. Minä odotan, että Eurooppa-neuvosto ensi viikolla korkeimmalla tasolla tarttuu tähän aiheeseen, samoin myöskin G20, jossa sitten eräs Sarkozy voi esittää asian. Mutta ajattelin niitä huolia, joita meillä kaikilla on, ja ajattelin niitä kuvia, joita Japanista tulee. Ajattelen ihmisiä paikan päälle ja vaikutuksia täällä, niin silloin öljyn hinta, onko se 89, 100, 110 tai 130 dollaria barrelilta, se on toissijainen kysymys. Herra komissaari, haluan <clears throat> kaikkien kollegoiden nimissä teitä kiittää siitä, että tulitte näin no-, nopealla aikataululla valiokuntaamme kuultavaksi. Ja kiittää myöskin siitä, että tartuitte toimeen näin nopeasti. <clears throat> Olette antaneet huolta eh, tilanteesta. Ja kuten sanottu, olemme eh, kiitolliset teille siitä, että olette hyvin asiallisesti suhtautuneet tähän teemaan ja välittäneet siitä meille tietoa. Kiitoksia vielä Palaver päättyy tältä päivältä.